Right, uh, welcome everybody. Tervetuloa kaikille. Nyt me käymme näkemysten vaihdon komission jäsenen kanssa. Hän on pari minuuttia myöhässä edellisen sitoumuksensa takia ja annankin heti puheenvuoron komission jäsenelle, jotta hän voi pitää meille pienen alustuspuheenvuoron. Tämä on osa rakenteellista vuoropuhelua parlamentin ja komission välillä. Komission jäsen Barnier esittelee ne ehdotukset, joita komissiossa tullaan hyväksymään rahoitusmarkkinoihin ja sisämarkkinoihin liittyen tulevina kuukausina. Kiitos. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Ihan ensinnäkin olen pahoillani, että tulin muutaman minuutin myöhässä mutta meillä oli kollegion tilaisuus, meillä oli liittyen tärkeään ehdotukseen, vastavuoroisuuteen maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ja tämä selittää sen, miksi olin hieman myöhässä. Olin Strasbourgissa, aivan kuten monet teistäkin viime viikolla. Ja siellä kyselytunnin aikana joka liittyi kilpailukykyyn. Monet kolleganne esittivät minulle kysymyksiä rakenteista sisämarkkinoilla ja kuinka voidaan taata hyvä perusta Euroopan taloudella sisämarkkinoilla. Ja tämä saa minun ajattelemaan tätä alusta tai pohjarakenteen ajatusta. Eli me tarvitsemme hyvän pohjan, jotta voimme sitten rakentaa osaa taloudesta, eli teol- rahoitusalaa. Eli meillä pitää olla vankka pohjarakenne, jotta voimme saada sitten tervettä ja kestävää kasvua. Me emme voi rakentaa hiekan päälle, aivan kuten menneisyydessä on tehty sääntelyn purkamisen tai itsesääntelyn yhteydessä. Se ei ole toiminut, se on nähty. Kaikki, mitä me teemme yhdessä. Kahden vuoden ajan olemme tehneet, tämä on avain, joka äh, äh, pohjautuu avoimuuteen ja vastuuteen ja myöhemmin, myöskin moraaliin, jota rakennetaan siellä, mistä se on hävinnyt. Eli pyritään saamaan rahoituspalvelut takaisin reaalitalouden palveluun. Eli nyt kun ajatellaan huolenaiheita, joita kansalaisilla on. Näinä aikoina meidän pitää hoitaa tämä työ hyvin, aivan kuten G20 on sitä pyytänyt. Ja meidän pitää valvoa, että tämä sääntely ja avoimuus ja hallinta ovat hyvin tehtyjä ja samanaikaisesti tehty Euroopassa kuin mitä me aktiivisesti nyt teemmekin ja myöskin muualla maailmassa. Tämä selittää sen, miksi olen säännöllisesti Washingtonissa ja myöskin hiljattain oli Tokiossa. Kyseessä on luku, eli sit, mitä me teemme. Tämä on ensimmäinen luku, eli me luemme, luomme tervettä, vankkaa pohjaa valvonnalle ja sääntelylle rahoitusalalla. Mutta haluaisin sanoa myös sanasen sääntelystä – Eli me tarvitsemme aktiivista, dynaamista sääntelyä ja meidän pitää antaa sille aikaa ja energiaa yhdessä. Ajatellaan varjopankkijärjestelmää, rahoitusalaa, kuluttajia, mahdollisia uudistuksia pankkien rakenteissa, jotta voimme välttää riskejä. Ihan lyhyesti käyn läpi näitä asioita. Täällä on paljon muitakin kuin edustajia, täällä on toimittajia. Eli tämä työ, mitä on tehty parlamentissa ja myöskin neuvostossa G20 yhteydessä. Monista asioista tällä hetkellä keskustellaan. Meillä on, parlamentti on ollut hyvin rakentavasti mukana tässä työssä. Ja tällä hetkellä teksti, joka liittyy lyhyeksi myyntiin ja myöskin CDS-johdannaisiin, Pascal Canfanin johdolla tämä teksti vahvistettiin parlamentissa. Ja myöskin ajatte hyväksyä tekstin johdannaisista, jossa Langen on ollut esittelijänä. Ja tämä on erittäin suuri aihe, kun ajatellaan, kuinka paljon toimintaa tällä johdannaisalalla on. Ja tämä on hyvää yhteistyötä ollut. Kiitos tästä erityisesti liittyen näiden selvitysyhtiöiden tilanteeseen. Sitten meillä on myös tekstejä, jotka liittyvät MIFin ja vakavaraisuusdirektiiviin. Ja esittelijä tällä hetkellä tekee aktiivisesti työtä tällä alalla. Minä hu- haluan muistuttaa siitä, että tässä pitäisi säilyttää tämä ohjekirja Single Rule Book ja myöskin tarvitaan joustavuutta, kuten monet jäsenvaltiot toimivatkin ilman, että asetetaan vaaraan valvontaa ja eurooppalaisia puitteita, joita tarvitaan. Kiitän parlamenttia ja Markus Ferberia esittelijä työstä, jota hän on tehnyt. Tämä on erittäin tärkeää työtä. Eli puhutaan nyky-MIF-direktiivistä ja kaikista vaihtoehtoisista keskusteluista, jota on tehty liittyen esimerkiksi johdannaismarkkinoihin erityisesti raaka-aineiden ja maatalousraaka-aineiden osalta. Lisäksi olemme työskennelleet sen puolesta, että voimme eh, vahvistaa selkeitä ja uskottavia seuraamuksia ja voimme täten vähentää hyväksikäyttöä näillä markkinoilla ja OTC-johdannaisten osalta tarvitaan todella selkeitä ja uskottavia seuraamuksia. Yksi tärkeä asia tällä sääntelyalalla, tärkeä tekijä on myös luottoluokituslaitokset. Haluaisin kiittää esittelijänne Domenicin työtä tällä alalla. Hän jakaa monet tavoitteet, joita komissiolla on. Sitten talletussuojista esittelijä Peter Simon, joka on täällä paikalla, on tehnyt hyvää työtä. Hän toivoi, että voisimme Tanskan johdolla käydä rakentavaa keskustelua, jotta saisimme nopean päätöksen aikaan toisessa käsittelyssä. Tämä on tärkeä asia, joka liittyy kuluttajien suojeluun. Sitten Omnibus 2. Kiitän teitä äänestyksestä, jota tänä aamuna olette tehneet Burkan Balsin esittelijän johdolla. Kiitos tästä. Ja toivottavasti tämän työn pohjalta me voimme saada myös neuvostossa ja parlamentissa yhteisen sopimuksen aikaiseksi. Sitten muistuttaisin, hyvät naiset ja herrat, että viime lokakuussa olemme tehneet kaksi ehdotusta, jotka helpottavat yritysten, erityisesti pk-yritysten toimintaa – Kyseessä on passi riskipääomarahastoihin liittyen, liittyen ja Lambert on tässä ollut esittelijänä ja myöskin yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahasto, jossa Sofi Okoni on ollut esittelijänä. Teidän työnne ansiosta varmasti voimme edistyä kolmikantaneuvotteluihin ensi kuussa. Komission kanssa yhtei, äh, juri valiokunnan kanssa yhteistyössä ollaan, olemme käsitelleet vastuullisia yrityksiä. Tähän liittyy tilinpäätöstandardidirektiivi, erityisesti tämä maakohtainen kysymys ja avoimuus, kysymys 600 yritystä, jotka ovat metsäalalla ja kaivannaisalalla liittyvät tähän, ja avoimuusdirektiivi, sen kanssa on työskennellyt Sirpa Pietikäinen mietinnönsä puitteissa. Kaikki tämä sääntely, johon käytämme paljon aikaa ja voimia, on tällainen korjaustoimenpide, ehkäisevä toimenpide kriisin aikana. Ja tätä työtä ei ole vielä tehty loppuun. Ja me vedämme johtopäätöksiä tästä työstä rahoitusmarkkinat, rahoitus toiminta ja rahoitustuotteet eivät pysty välttymään sääntelyltä ja tehokkaalta valvonnalta. Nämä ehdotukset, joita meillä on tässä edessämme, Ferreira ja Högmark ovat olleet kriisin hallinnasta kiinnostuneita tästä työstä ja tämä päätöslauselma, jonka pyrimme esittämään tästä hankkeesta, nopeasti ja todennäköisesti tätä kuulemista laajennetaan, jotta eri sidosryhmiä ja vastuullisia voitaisiin kuulla, erityisesti Beilin kysymyksestä, yksityisen sektorin osallistumisesta. Ja tämä vaatii sitten erilaisia tai päätöksiä ajoituksesta ja laajuudesta, jota ehdotuksella on. Ja tämä kuuleminen saadaan päätökseen seuraavien viikkojen aikana ja teksti sitten esitetään seuraavien viikkojen aikana. Sitten meillä on myöskin asia, josta olette hyvin kiinnostuneita ja ala on kiinnostunut, kun puhutaan avoimuudesta. Tämä yleinen sääntelyasetus, joka liittyy varjopankkijärjestelmään. Tästä on järjestelty kuuleminen ja muu kuin pankkialan luottotoiminta lisääntyy koko ajan ja sillä on yhteys, suora yhteys tai epäsuora yhteys pankkijärjestelmään, mutta kuitenkaan sitä kohtaan ei harjoiteta samanlaista sääntelyä tai valvontaa. Ja maailmanlaajuisesti tämä on huolestuttava asia G20 yhteydessä – järjestetty viisi työryhmää, on annettu Soulissa ja Kannissa yhteistyön yhteydessä suosituksia. Tämä kuuleminen kestää ensimmäiseen kesäkuuta saakka ja 27. huhtikuuta järjestämme konferenssin, jossa puhutaan pankkien säätelystä, arvopaperisoinnista, investointirahastoista, valuuttarahastoista ja eläkerahastoista. Kolmas akseli vuoden 2012 painopistealueessa on, kuten olen jo teille aikaisemmin sanonutkin, on kuluttajan suojelu. Tässä on todellinen luottamuspula. Luottamus täytyy saada rakennettua uudelleen kuluttajien ja pankkien välille. Markkinoilla on aivan liikaa myrkyllisiä monimutkaisia tuotteita, tuotteita, jotka eivät vastaa tarpeita, jotkut maksavat liikaa, avoimuus ei ole riittävää. Jos me haluamme palauttaa luottamuksen, on löydettävä kunnioitus ja luottamus kuluttajilta pankkien suuntaan ja rahoituspalvelujen suuntaan. Me lähdemme liikkeelle kiinnitysluotoista. Sanchel Sanchez Presedo on esittelen. Toivon mukaan tämä saadaan nopeasti käsiteltyä loppuun. Tämä on osakuluttajapakettia. Tänä vuonna tulemme tekemään muitakin aloitteita. Ensinnäkin vähittäissijoitustuotteista, pripseistä. Ne ovat myöskin huomattavia, koska siinä on kysymys 11 000 miljardista eurosta vuonna 2009 Tässäkin me haluamme jakaa yksinkertaista selkeää tietoa, josta kuluttajat saisivat heti käsityksen riskistä, joka kuhunkin tuotteeseen liittyy, mukaan lukien eh, henkivakuutustuotteet. Roa Beres työstää tätä asiaa. Muita tämän kevään ehdotuksia eh, ensinnäkin USITS, siis yhteissijoitusyritysehdotus, ehdotus ja myöskin vakuutusedustuksesta tullaan tekemään ehdotus. Tässä yritetään ottaa opiksi Madoffin huijauksesta ja niistä puutteista, joita markkinoilla on, ja jotta säilytysyhteisöillä olisi enemmän vastuuta. Mitä vakuutusedustukseen tulee, niin tulen e- ehdottamaan todellisia edistysaskeleita avoimuuden suhteen, siitä, siihen liittyen, kenelle riski kuuluu ja miten eturistiriitoja hoidetaan. Olen myöskin kuullut paljon kritiikkiä eläkerahastoihin liittyen, jotta eläkejärjestelmistä me saataisiin kestäviä ja eh, itse kiinnitän tähän paljon huomiota, enkä toivoisi, että se, mitä lehdissä kirjoitetaan, olisi välttämättä totuus me emme halua soveltaa kaikkia vakavaraisuussääntöjä, samoja vakavaraisuussääntöjä kaikkiin eläkerahastoisiin. Rahastoihin tietenkin täytyy ottaa huomioon erityisluonteen piirteet. Tietenkin sitten, jos tuotteet ovat täysin identtisiä, niin silloin myöskin vakavaraisuussääntöjen täytyy olla identtisiä. Haluaisin sanoa vielä lisää erästä toisesta asiasta, joka liittyy pitkän ajan rahoitukseen, koska eläkerahastot ovat pitkän ajan rahoituksessa talouden kannalta hyvin tärkeä, myöskin vakuutusala ja pankit. Minua huolestuttavat ne seuraukset ja se vaikutus, joka kaikella tällä sääntelyllä, jota G20 on vaatinut, ne vaikutukset, joita tällä on talouden rahoittamisessa, pitkän aikavälin talouden rahoittamisessa. Ja haluaisin käynnistää keskustelun yhteistyössä muiden kollegojen Olli Reenin ja herra Tajanin kanssa aivan erityisesti. Ehdottaisin vihreää kirjaa siitä, miten taloutta rahoitetaan ja miten pitkällä aikavälillä taloutta voidaan rahoittaa. Ja tämän ehdotuksen tulen tekemään tulevina kuukausina. Viimeinen iso aihe, joka liittyy kuluttajiin, liittyy pankkikulujen avoimuuteen. Me tulemme käynnistämään julkisen kuulemisen tästä, koska pankkikuluista niiden täytyisi olla mahdollisimman ymmärrettäviä ja vertailukelpoisia kuluttajien kannalta. Me tulemme tekemään ehdotuksen lainsäädännöstä tällekin alalle. Pankkiasiakkaiden liikkuvuus, niin sanottu switching, siinäkään tilanne ei ole tyydyttävä Myöskin ehdotus perusmaksutililtä. Mehän, meillähän on suositus huhti, heinäkuulta 2011 perusmaksutileihin liittyen, mutta tämä ei valitettavasti tule olemaan riittävää ja kuten olen jo ilmoittanutkin, niin me tulemme sääntelemään tätä lakien kautta. Tämä liittyy myöskin oma-aloitemietintöön, jonka teidän kolleganne Jyrken Klyytte on laatinut. Hyvät naiset ja herrat, olen päässyt puheenvuoroni loppuun. Haluaisin kiittää teitä huomiosta. Ehkä vielä yksi sana rakenteellisesta asiasta. Olen ilmoittanut sitoumuksestani, kun vastasin herra Lambertsille pari kuukautta sitten sanoin, että meidän täytyy käyttää tähän tarvittava aika, mutta meidän täytyy todellakin työstää riskien erottelusta pankkisektorilla, jotta todellakin teemme oikeita valintoja niiden henkilöiden suhteen, jotka tätä asiaa työstävät. Ja me olemme nyt koostaneet asiantuntijaryhmän Erkki Liikanen, äh, hän on tänä päivänä Suomen Pankin äh, pääjohtaja, ja nämä kymmenen henkilöä hänen johdollaan työstävät tätä kysymystä. Ja me tarkastelemme tässä sitä, mitä tapahtuu Vickers-mallilla Isossa Britanniassa ja Volkerin säännön suhteen Yhdysvalloissa. Ja me toivomme, että tästä kuulemisesta tulee avoin, kattava ja toivon mukaan tämä työ, joka tulisi saada päätökseen syys-lokakuuhun mennessä, niin toivoisimme, että parlamentti ja teidän valiokuntanne antaisi oman mielipiteensä tähän liikasen työryhmään. Eh, tietenkin voitte tehdä muitakin aloitteita eh, tähän osa-alueeseen liittyen. Siis mm, tässähän on kysymys pankkien eh, erottelemisesta riskin mukaan mutta Liikasen työryhmän työn myötä me sitten toivon mukaan voimme reagoida tähän ennen vuoden loppua. Kiitos. Thank, you, thank you very much. Uh, Suurkiitokset komission jäsen. Jos jäsenet uh, voisitte antaa pari minuuttia aikaa, tehän tiedätte, että minä en yleensä varasta teiltä aikaa, mutta on muutama asia, joihin minun täytyy puuttua Ensinnäkin me varmaankin oikein mielellämme osallistuisimme tähän varjo konferenssiin, mutta minua ei ole kutsuttu pitää sinne pääpuhujaksi, eli ehkä tämä virhe nyt korjataan. Tämä varmaan on vain unohdus. Kyllä te olette kutsuttu. Ai nytkö? En, en ole ohjelmassa. Mutta no, tämä kyllä hoidetaan. No, tämä päivämäärä sopii oikein hyvin 27. huhtikuuta. Sitten pankit ja pitkän aikavälin rahoitus. Voisin suositella paria puhetta, jonka olen pitänyt hanke joukkovelkakirjoista ja pitkän aikavälin rahoituksista. Ja me myöskin tarkastelemme mahdollisuutta laatia oma-aloitteinen mietintö siitä, miten me reagoimme liikasen työryhmään ja tästä tullaan keskustelemaan koordinaattorien kanssa ihan piakkoin. Eli tässä vain pari ö, tällaista ö, sisäistä asiaa. Vielä yksi asia, josta teidän tulisi olla tietoinen on noin 15 lainsäädännön pätkää, eivät kaikki teidän, mutta ne kaikki ovat päätymässä kolmikantaneuvotteluun ennen kesää. Ja vakavaraisuusdirektiivi ehkä vaatii eh, pari kolmekin kolmikantaneuvotteluja. Ehkä tajuatte, että me emme tässä kaikessa onnistu ja näitä täytyy, täytyy jotenkin asettaa tärkeysjärjestykseen g 20 asiallista mukaan. Sielläkin on määräaikoja, jotka täytyy eh, joita täytyy kunnioittaa esimerkiksi lainsäädäntötilastotietoihin liittyen ja niin edelleen. Eli me emme voi toki kaikkea tehdä, koska kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa Eli silloin lainsäädännön määrä vain nyt on tällainen tällä hetkellä. Annan ensin puheenvuoron Jean Paulille kysymyksen esittämistä varten. Niin, komission jäsen on aina hyvin monisanainen ja hän todellakin vie meiltä mahdollisuuden kysyä kysymyksiä jo etukäteen. Mutta nyt kun sain puheenvuoron, niin ensinnäkin haluaisin sanoa komission jäsenelle, että meillä on paljon täällä työtä, mutta tietysti niitä hoidamme asianmukaisesti ja aivan kuten komissio ja omat työryhmänne tekevät. Meillä on kuitenkin ongelma täällä ja sanon tämän julkisesti. Tämä on uusi sääntely, joka liittyy tulkkaukseen tulkauksen, joka jumittaa meidän työtämme. Haluan selittää teille komission jäsen, että esittelijät ja varjoesittelijät eivät ehkä pysty enää työskentelemään, koska ei ole yhteistä kieltä ja demokratia täällä parlamentissa tarkoittaa sitä, että meillä on monimuotoiset kielet, eli ilman tulkkeja me emme pysty tekemään työtämme ja todella tällä hetkellä vähennetään tyhmällä tavalla tulkkauskustannuksista ja meillä on keskusteluja esimerkiksi delegoiduista säädöksistä. Tämä ei ole ihan tyhjä asia. Meillä on tällaisia paketteja. Jos me emme pysty ilmaisemaan itseämme ainakaan kahdella kielellä, niin tämä estää meitä tekemästä työtämme. Ja tällä hetkellä olin Dubac-kokouksessa ja ensimmäisen kerran jouduin, olin koordinaattorina ja jouduin käyttämään kuiskaustulkkausta ainoastaan ranskaksi ja tulkki ei voinut mennä tulkkikoppiin, jotta hän olisi voinut sitten tulkata englanniksi. Eli tietysti teitä tämä ei ehkä koske, mutta haluan sanoa, että tämä ei helpota meidän työtämme ja pitäisi parlamentissa – oli kyse sitten edustajista tai muista, niin pitäisi e- euroopanlaisen demokratian nimissä ajatella kieliä. Kielet ovat tässä avainasemassa ja jos me voi, haluamme tehdä kunnollista työtä, niin meidän pitää pystyä ilmaisemaan itseämme kunnolla, ei aina englanniksi vain. Ja tämän halusin teille sanoa komission jäsen. Merci. Pour le reste, ja mitä tulee tähän muuhun asiaan, niin voin takuu, va, vakuuttaa, että me jatkamme työtä ja pyrimme tekemään työtä sen mukaisesti, mitä te meille ehdot, ehdotatte. On erittäin tärkeää myös, sanon tämän, koska täällä on myös toimittajia ja käytän tämän äh, hyödyksi tämän tilanteen. Haluan sanoa, että, että tiedätte, tämän valiokunnan kanta tulee ilmi näissä mietinnöissä, jotka on äänestetty hyväksytty enemmistöllä. Ja nämä esitetään kolmikantaneuvotteluissa ja siinä näkyy tämän valiokunnan kanta. Ja toivottavasti kolmikanta neuvotteluissa ei uudelleen keskustella niistä kannoista, jotka ovat olleet vähemmistössä parlamenteissa nyt. Näin minulle annettiin puheenvuoro ja toivottavasti kukaan ei pettynyt. Mitä tulee näihin luottoluokituslaitoksiin, niin Dominifin kanssa tehdään varmasti mielenkiintoisia ehdotuksia joka varmasti vaikuttaa tiettyjen laitosten toimintaan. Meillä on hyvin innovatiivisia ehdotuksia, joita varmasti tulette arvostamaan. Kiitos. Jos voin vastata tästä suoraan, josta tästä tulee hieman interaktiivisempaa. Ei tule olla mitään väärinkäsityksiä. Minä tarvitsen teitä ja valiokunnan puheenjohtajana me tarvitsemme teitä tässä konferenssissa, joka järjestetään 27. huhtikuuta. Teille on lähetetty kirje, mutta tarkistan nyt, että se todellakin on lähtenyt ja jos se on jäänyt jonnekin, niin lähetän sen uudelleen. Mutta lasken kyllä teidän läsnäolonne varaan ja myöskin muiden valiokuntanne jäsenten varaan, jotta osallistutte tähän julkisen kuulemistyöhön varjopankkitoiminnasta. Tiedän tämän valtaisen työn määrän, jota te teette. Aivan erityisesti tässä valiokunnassa vaaditaan paljon tarkkuutta, teknistä tietoa ja teidän avustajanne ja te itse tarvitsette eh, tulkkien apua tässä ja kaikkea ei voida tehdä samaan aikaan. Eh, puheenjohtaja kertoo meille prioriteetit, eh, ja olen yrittänyt tehdä tätä työtä tiimini kanssa viimeisen kahden vuoden aikana ja haluaisin kiittää herra Gosesia hänen kiitoksistaan ja Rova Calvino, en tiedä missä hän on, mutta hän varmaankin välittää nämä kiitokset hänen tiimilleen eteenpäin. Mitä meidän prioriteettimme ovat? Vakavaraisuus nelonen, MIFID, luottoluokituslaitokset, joista Gozes puhui, ja myöskin riskipääoma passi. Nämä ovat aiheita, joita haluaisimme viivytyksettä käsitellä. Ja sen jälkeen sitten te voitte, teidän tulee tehdä parhaanne näiden suhteen. Minun alueellani Ranskan alpeilla on sanonta, jossa täytyy pyrkiä keskivertoon, jotta pääsee sitten siihen parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Haluaisin kiittää herra Gosesia hänen työllemme antamasta tunnustuksesta ja en nyt vaan puutu tähän tulkkauskysymykseen, koska no ehkä voisin toisesta aiheesta, jota käsittelen parhaillaan. Tämä liittyy tähän sisämarkkinaulottuvuuteen me olemme kiihdyttämässä erään asian käsittelyä, joka tulee helpottamaan kommunikointia eurooppalaisten välillä. Tämä liittyy sähköiseen kääntämiseen. Eli päämääränä on saada sähköisesti korkealaatuisia käännöksiä aikaan. Meillä on asia, joka käsittelee eurooppalaista patenttia kaikki maat, kaikki yritykset voisivat saada asianmukaisen käännöksen patentista. Ehm, tietenkin tämä kirjallinen käännös on eri asia kuin tulkkaus. Thank you very much. Um... Kiitos. Ja nyt sitten suuri joukko puhujia, eli meidän täytyy pyrkiä lyhyisiin, teräviin kysymyksiin, muuten ne niputetaan. Ensin Elisa. Senhor Comissário, muito obrigada por estar entre nós. Kiitos, puheenjohtaja. On, on aina ilo parlamentissa käydä lävitse kaikkia aloitteita. Kysymykset liittyvät seuraavaan asiaan teidän aloitteenne, joka koskee sitä, että pyritään käsittelemään äh, varipankkijärjestelmää ja aloite, joka liittyy pankkitoimiin eh, tähän yksityisten eh, sektorin osallistumiseen peiliniin. Samoin myöskin eh, on selvää, että me odotamme nyt, olemme tällaisen noidankehän keskellä maat, mukavattuna ne, jotka eivät pysty saamaan rahoitusta markkinoilta, velkaantuvat, koska ne tukevat pankkeja ja pankit sitten taas velkaantuvat valtioihin suuntaan. Tämä on tällainen noidankehä, jossa me tällä hetkellä olemme. Ja matku, maksamme ja maksajan toimivat sitten ne, jotka ovat osallisina järjestelmässä. Mutta miten me tulemme tätä ohjelmaa Ja tässä seuraisi seuraava kysymys, joka liittyy reaalitalouden rahoittamiseen tällä hetkellä minusta tämä näyttäisi yksi, se olevan yksi kaikkein vakavimmista ongelmista, joita me olemme kohtaamassa. Miten Euroopan keskuspankki tulee suhtautumaan asiaan? Otakseen säännön, että ne lainat, joita Euroopan keskuspankki antaa kaupallisille pankkeille, että ne todellakin päätyvät reaalitalouteen, koska tällä hetkellä on laskettu, että on hyvin pitkiä jaksoja annettaessa tukea pankille, mutta kuitenkin samaan aikaan ei olemassa eri taloudessa kuitenkaan liittävä likviditeetti ennen kaikkea pienten ja keskisuuden yritysten osalta. Merci Elisa Ferra d'évoquer deux points. Kiitos. Pari huomiota ihan lyhyesti. Kun hyvät naiset ja herrat, tutkitte tätä luettelua näistä toiminnoista, joita on suunniteltu tässä pankkijärjestelmä, varjopankkijärjestelmässä, niin siellä on erilaisia sijoitusvälineitä ja siellä on erilaisia investointirahastoja, jotka sitten, joilla on vipuvaikutus, on hedge-rahastoja ja niin edelleen, on kaikenlaisia ää, rahoituslaitoksia, jotka eivät kuitenkaan ole pankkisääntelyn puitteissa kokonaan ja esimerkiksi arvopaperistaminen ja niin edelleen. Miksi me annan, teille tämän luettelon? Haluan osoittaa, että tässä tämä varjopankkijärjestelmä edustaa 35 prosenttia pankkijärjestelmää ja tämä kasvaa Euroopassa. Tämä kasvaa hyvin nopeasti. Eli on paljon tällaisia välineitä, toimijoita, joita on suunniteltu ja niistä on tehty tekstejä, joista te olette äänestäneet. On tämä vakavaraisuusdirektiivi kolme ja nyt neljä. Ja MIFin, e, MIFin esimerkiksi, eli on tällaisia tekstejä, joista on jo äänestetty. Niillä pyritään todellakin vähentää tätä varjopankkijärjestelmän vaikutusta, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Miksi meillä on sitten tämä kuuleminen? tässä tämän kuulemistyön avulla pyritään tarkistamaan se, että missä on heikkoudet, missä on porsaanreiät Ja sitten säädämme lakeja yhdessä hyvin nopeasti ennen vuoden loppua, kun olemme pystyneet vetämään johtopäätökset näistä keskusteluista. Tästä reaalitaloudesta itse olen ilmoittanut omat aikomukseni nyt kun me olemme tehneet kaikki, meillä on kaikki tämä lainsäädäntö, joka on sektoriaalista, alakohtaista, tuotekohtaista, markkinakohtaista, meillä on tämmöinen laaja kuva näistä rahoituksesta ja myöskin kaiken lainsäädännön vaikutuksista ja sitä edityksestä, mitä voimme tuoda, kun ajatellaan esimerkiksi tätä riskipääomaan liittyvää passia tai vaikkapa tätä yrittäjyyttä tai yrittäjyyteen liittyvää sosiaalisen yrittäjyyteen liittyvään rahastoon. Ja ajattelen yleisesti tällaista laajempaa kuvaa, aivan kuten olette sanottu, sanoneet tätä peruskysymystä. Te puhuitte Euroopan keskuspankista ja tämä, haluaisin sanoa, että tärkeää, kun katsotaan Euroopan tilannetta viime marras joulukuussa neljä viisi kuukautta sitten olimme hyvin vakavassa tilanteessa meillä oli tällainen äh, pankkijärjestelmä joka oli täysin jumissa ja euroopan keskuspankilla oli tärkeä tehtävä se toimi itsenäisesti ja se sai äh, tämän pankkijärjestelmän uudelleen käyntiin ja pitää varmistaa että raha menee sinne minne sen kuuluu mennä Eli jos ajatellaan näitä eh, velkoja, valtion velkoja, pankki pyrkii niitä lunastamaan, mutta todella tämän pitää edistää reaalitaloutta ja olen toiminut yhteistyössä Euroopan keskuspankin johtajan kanssa tarkastaakseni tämän asian julkisesti. Okay, um, next on my list for the... Seuraavaksi vihreistä Sven. Haluatko puheenvuoron? Filip myöskin on pyytänyt puheenvuoron, mutta kumpi ensin? Ja, ähm, kyt, ah, sprechen wir Deutsch. Nyt puhumme Saksaa, kun, kun Sambol on paikalla eikä halua tulkkausta. Tämähän sitten säästää tulkkauskustannuksia. Niin, herra komission jäsen, kiitoksia siitä, että olet jälleen täällä. Minulla olisi lyhyt kysymys. Te sanoitte juuri, että me tänään äänestimme Omnibus 2. Ja sitä kautta me oikeastaan olemme sitten kummaltakin toimielimeltä neuvostolta ja parlamentilta lähettäneet selkeä viestin siitä, että vakoitustekniset varannot tulisivat pienenemään kriisin seurauksena, mutta en nyt halua tarttua kuitenkaan tällaiseen keskusteluun itse asiasta, vaan minulla olisi kysymys teille. Mitä on tapahtunut tällä välin esitykselle, joka liittyy vakuutusten takuujärjestelmään? Meidän valiokuntamme teki tästä asiasta aloitemietinnön, ja te halusitte ottaa, tai me halusimme sen toimenpidelistalle, mutta ei ole kuullut mitään tästä mietinnöstä sen jälkeen. olen huolissani hiukan vakuutusalasta ja tämän päiväisen äänestyksen jälkeen olen vielä enemmän huolissani, ja kysyisinkin, milloin nämä takujärjestelmät saadaan aikaiseksi vakuutusalalle? Toiseksi kysyisin, toiseksi kysyisin tämän takujärjestelmän ohella, tarvittaisiinko, ja komissiossahan on puhuttukin tästä jo, tarvittaisiinko jotakin sellaista kuin kriisin hallintaehdotus eh, vakuutusyhtiöille. Jos vakuutusyhtiöt kaatuvat, kuka ne pelastaa ja mitä sitten tehdään? Ja miten ne sitten mahdollisesti lopetetaan sillä tavalla nämä yritykset, että siitä ei ole vahinkoa asiakkaille ja että veronmaksajat ovat suojassa. Olen huolissani äänestyksen jälkeen ja haluaisin tietää, onko komissio nyt tekemässä ehdotuksia nimenomaan vakuutusjärjestelmän osalta ja sen vakauden osalta. Voin luonnollisestikin vastata kysymys kysymykseltä Sven Kigold. nämä vakavaraisuustoimet, ennaltaehkäisy, riskien ennaltaehkäisy vakuutussektorilla, tämä täytyy olla avointa toimintaa. Ensinhän tämä kysymys tuli ajankohtaisesti pankkien kohdalla neljä vuotta sitten. Neljän vuoden ajan olemme nähneet, kun pankit ovat hyvin hallitsemattomalla tavalla ajautuneet konkurssiin sen sijaan, että olisi saatu aikaiseksi hallittu vararikko mm, yksityisen sektorin osallistumisen ja muiden toimien myötä. Ja sillä tavalla, että veronmaksajat eivät joutuisi mm, maksajiksi. Tähän me halusimme puuttua ja tämähän ajoi kriisiin ja näillä suurimmilla konkursseilla oli suuria vaikutuksia veronmaksajiin ja markkinoihin, ja se vain kiihdytti valtion velkakriisiä. Mutta haluaisin sanoa, että meidän täytyy ilman improvisointia hyvin vakavassa hengessä tarkastella sitä, mitä vakuutussektorilla tapahtuu. Me olemme laatineet vuonna 2010 valkoisen kirjan tästä aiheesta tunnustan sen, että aloitteita on lykätty tässä asiassa, koska rahoituskriisin asiat ajoivat edelle ja syntyi pullon kauloja. No te ette tietenkään tästä ole vastuussa, minä olen tästä vastuussa, mutta lainsäädäntötyössä syntyi pullonkauloja. Tämä sektori ei ole suoranaisessa yhteydessä rahoituskriisiin ja G20 me arvioimme vaikutuksia ja teemme ehdotuksen asianmukaisesta järjestelmästä. Ja toivoisin, että me otamme kaiken irti käynnissä olevista neuvotteluista, jossa puhutaan vakuuksista sekä investoijien että tallettajien kannalta, mutta tämä prioriteetti toimi ja analysointi kustannusten osalta, tämä on sellaista, jonka aion hoitaa vuonna 2013. I can't resist pointing out, of course. En voi vastustaa kiusautta sanoa, että tällaiset alasajosuunnitelmat ja Living Wills-asiat, nehän tulivat esille eh, Solvensi kakkosen yhteydessä, mutta tietenkään ni, ni, ni, niitä ei onnistuttu ottamaan käyttöön. Ja tässä on tiettyä historiaa, nämä tekstit ovat edelleen olemassa. Ne eivät ole vielä menneet hukkaan. Kuka puhuu ECRstä? Viki. Um, commissioner, I'm very pleased to... olin ilahtunut kuullessani. Niin. Otetaan ryhmät yksi kerrallaan ja sitten otetaan kysymyksiä ryppäinä. Niin, oli ilo kuulla, että puhuitte lainsäädännön vaikutuksesta pitkän tähtäyksen sijoituksiin. Erät, mistä täällä ovat puhuneet kumulatiivisista vaikutuksista ja vaikutusta, joihin ei ole, joita ei ole aiottu. Näistä olen puhuneet vuosien ajan. Ja tänä aamuna äänestin toisessa valiokunnassa, teollisuus- ja energiavaliokunnassa, ja siellä jokainen henkilö salissa tuki asiakirjaa, joka koski investointeja Euroopassa, kysyen enemmän säännöksiä, jotka liittyvät pääomaan. Tämä liittyy nimenomaan EU-lainsäädännön toimeenpanoon investointien osalta, kuten vakuutus- ja eläkerahastojen osalta, se täytyisi siis huolellisesti tarkata, tarkkailla ja myöskin korjata, jos tarpeen. Olen huolissani siitä, että vihreä kirjanne, siinä on ehkä parhaat aikomukset, mutta näyttää siltä, että se olisi riittävän nopea ratkaisu puuttua sellaisiin vaikutuksiin, joita ei haluttu. Tämä on hyvin mutkikasta lainsäädäntöä, jota me olemme ottamassa käyttöön, ja jotta me voisimme nopeasti toimia ja tehdä muutoksia lainsäädäntöön silloin, kun se on välttämätöntä, on hyvä asia, että te ja muut pystyitte ryhtymään toimiin ja parlamentin jäsenet pystyivät toimimaan äh, Solvenssi kakkosessa viime viikolla, mutta vain pari päivää tämän äänestyksen jälkeen jotkin suuret infrastruktuuriinvestoijat ottivat esille tällaisia yksityiskohtaisia huolenaiheita, ja silloin edessä olisivat olleet huomattavasti suuremmat ongelmat. Niin, tästä kysymyksestä kysyisin, miten voimme varmistaa sen, että tulevina kuukausina ja vuosina voimme toimia nopeammin välttääksemme sellaisia vaikutuksia, joita lainsäädännöllä ei ole haluttu. Ja saman aikaan kuitenkin varmistaen sen, että meillä on vakaat puitteet rahoitusmarkkinoita koskevissa lainsäädännössä kokonaisuudessaan. Madame Euh, Vicky Ford evoque comme... Niin, aivan kuten äsken sanoin tässä edellisessä äh, vastauksessani ja alkusanoissani tämä on sellainen asia, joka minua huolestuttaa jokapäiväisesti. Eli pitää todella löytää hyvä ikään kuin laajuus jokaiselle tekstille, aivan kuten olemme alusta asti pyrkineet tekemään tässä kysymyksessä, joka liittyy vakuutuksiin ja omnibus-aloitteeseen tämä hyvä tasapaino näiden kaikkien tekstien välillä ja laajuus. Ja sitten kolmas asia, jota minun pitää valvoa, on tämä transatlanttinen ulottuvuus, eli nämä toimenpiteet, joita me teemme, jotta pyrimme todella luomaan tasavertaiset olosuhteet ja 80 prosenttia näistä transaktioista ovat Atlantin välisiä ja liittyvät maailmanlaajuiseen verkostoon. Eli kun ajatellaan näitä pitkäaikaisia investointeja ja vakuutuksia, tämä työ ei ole loppunut. Meidän pitää nyt pystyä jatkamaan työtä omnibusin ja muiden tekstien yhteydessä. Ja kaikista tekstistä, joita me esitämme, niin olen hyvin varovainen, pyrin tekemään kaiken mahdollisuuden, jotta voin katsoa vaikutukset reaalitalouteen ja myöskin pohtia näitä sitoumuksia, joita valtion päämiehet ja G20-yhteisö on tehnyt. Eli tämä, esimerkiksi tämä riskipääoma eh- ehdotuksemme on väline, jolla pyritään sitten äh, helpottamaan yhtenäismarkkinoita nuorille yrityksille. Tämä on hyvin tärkeä ala minulle, tämä sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvä ala. Ja olemme pyrkineet myöskin edistämään PK-yritysten toimintaa. Monissa teksteissä, joissa puhutaan avoimuudesta, me pyrimme helpottamaan PK-yritysten toimintaa ja myöskin tilinpäätösstandardien no, avoimuutta pyritään edistämään. Olemme menneet eteenpäin teidän kanssanne näissä teksteissä ja nyt äh, tämän vihreän kirjan kanssa toimitaan nopeasti. Tästä puhun Reenin kanssa, Tajanin kanssa, kollegoiden kanssa. Haluamme aloittaa keskustelut ja saada teidänkin työnne hedelmän. Haluamme aktiivisen, proaktiivisen, dynaamisen toiminnan tässä, jotta pystyisimme auttamaan reaalitaloutta. Vicky, you are waving at me with something not answered. Viki, ilmeisesti et saanut kaikkeen vastausta. Niin, kommenttina, että mun teksti on hyväksymä. teemme nyt paljon työtä varmistaaksemme, että sanamuoto on oikein. Mutta kysymys on siitä, mitä tapahtuu, kun tulee toimeenpanovaihe tai kuten joskus on tapahtunut toisen vaiheen keskustelussa, kun on todettu, että meillä on vaikutuksia, joita ei ole haluttu. Silloin minusta parlamentin, tämän valiokunnan ja komission täytyy varmistaa, että me kuuntelemme reaalitaloutta. Me pelkästään siinä vaiheessa, kun hyväksymme lainsäädäntöä, vaan myöskin sen jälkeen. Uh, I think it's a work in progress. No, tämä on käynnissä olevaa työtä, se miten näitä asioita käsitellään, ainakin tietyssä mielessä. Kaikki pohdiskelemme tätä. Tästäkö vielä? rebondi. Je veux juste dire que euh, lorsque j'étais ministre... Niin halusin vain sanoa, koska olin ministeri omassa maassani, silloin sanoin, että minä äh, kyllä kiinnitin paljon huomiota näihin seuranta toimiin. Tämä on erittäin tärkeää, että käytämme aikaa komission jäsenenä parlamenttina, että me seuraamme näitä tekstejä. Tämän haluan sanoa, että yleisesti tämä toimii hyvin paremmin Euroopan tasolla joskus kuin kansallisella tasolla. Ja myöskin tällainen kakkostasolla. Monissa teksteissä meillä on välineitä. Meillä on eh, eh, lähes kaikissa teksteissä pyritty löytämään kompromisseja ja siellä on sellaisia tarkistuslausukkeita, joita pyritään arvioimaan näiden tekstien vaikutus ja olen erittäin paljon kiinnittänyt tähän huomiota. Okay, thank you. Uh, the last... Kiitos viimeinen yksittäisistä kysymyksistä menee Jyrkenille. Ja, danke schön. Kiitos. Niin, komission jäsen. Ensinnäkin kiitokset siitä, mitä tänään olette täällä selittänyt. Siitä oli paljon asioita, joita voisin korostaa ja tukea voimakkaasti. Selvästikin tässä on askel kohti selkeää rahoitusmarkkinoiden uudelleen sääntelyä, mikä minusta on perustavanlaatuisesti hyvä asia esittelijänä, joka mm, oli valmis tekemässä mietintöä aiheesta Financial Inclusion, ja haluaisin tehdä muutaman kommentin. 6. maaliskuuta komissio julkaisi lyhyen tiedonannon, jossa se kertoi, mitä ovat olleet jäsenvaltioiden reaktiot suosituksiin viime vuoden kesä- tai heinäkuulta. Sinänsä sitä voidaan lukea kuin satiirista pilalehteä. Kymmenen maata ei ole vastannut lainkaan. Jotkin maat joista tunnetaan, että asia ei suju kovinkaan hyvin, ovat todenneet, että ei ole mitään tarvetta toimille. Yksi maa on yksinkertaisesti vaan tiedonannon mukaan sanonut, jossa keskuspankki on kirje, kirjeellä kutsunut maan pankit tukemaan komission suositusta. Tiedonantoa tämäkin on mielenkiintoinen tapa käsitellä asiaa. Ja eräässä maassa kesäkuussa 2010 on hyväksytty lainsäädäntöä, ja kun väestö ei tätä hyödyntänyt, niin huhtikuussa 2011 lainsäädäntö on taas sitten purettu. Tämä todellakin on varsinainen satiiri, jos ajattelee tätä, ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin voidaan vain vetää se johtopäätös, että tämän tyyppiset kehotukset vapaaehtoiseen toimintaan eivät ole tehokkaita, ja että täytyisi olla selkeitä lainsäädännöllisiä ohjeita – tässä mielessä haluaisin korostaa sitä, että todellakin olisi tarpeen, että pääsisimme tässä lainsäädäntöön. Ja haluaisin kuulla teiltä, miten ja missä aiotte tarttua asiaan. Tehän annoitte ymmärtää, että asia on mielessänne ja että minulla olisi vielä tähän pieni konkreettinen kysymys. On käyty keskustelua siitä, pitäisikö tämä kaiken olla maksutonta. Viime kädessä olette ottanut tähänkin kantaa ja haluaisin nyt kuulla teidän kantanne. Kiitos. Monsieur Glutet, d'abord merci du travail que vous faites. Haluaisin ensimmäiseksi kiittää siitä työstä, jota valppaasti tämän asian tiimoilta teette. Tämä on myös asia, joka kiinnostaa kuluttajia ja tästä syystä päätin tästä tehdä yhden painopistealueesta vuodelle 2012. Minä en usko markkinoiden itsesääntelyyn. Sääntelyn purkaminen on saanut aikaan paljonkin haittaa, jonka maksaminen on vielä kesken tein valinnan kollegoini kanssa, siis puhumme ennemminkin sopimuksesta. Tämä pätee sekä perusmaksutiliin, jossa me pyydämme jäsenvaltioilta toimintaa. Sama pätee myöskin avoimuuteen pankkipalvelumaksujen suhteen, eli vetoamme pankkien hyvään tahtoon. Näissä molemmissa tapauksissa ja sanon tämän teidän edessänne. Olen ilmaissut pettymystäni. Tämä sopimusmetodi ei ollut riittävä. Peruspankkitilin kohdalla meillä on osa vastauksista koossa. Me tulemme arvioimaan nämä vastaukset ennen heinäkuun loppua ja vastatakseni teidän kysymykseen ehdottaisin lainsäädäntöä, sitovampaa lainsäädäntöä, koska tämä sopimusluonteisuus ei ole riittävää ja aion ehdottaa lainsäädäntöä ennen vuoden loppua sitoumusteni mukaisesti. Ja sama pätee myöskin pankkipalvelumaksujen avoimuuteen ja tilien eh, liikkuvuuteen, koska tänä päivänä tämä on äärimmäisen vaikea, vaikeaa kansalaisille. Näistä kolmesta aiheesta me tulemme siirtymään hieman pakottavampaan, pakottavimpiin toimiin. Um, I now propose... Kiitos. Ja nyt ehdotan, että otamme kysymykset kolmen ryppäinä. Luen listan. Jos joku on jäänyt listalta pois, niin vilkuttakaa ensimmäisessä ryhmässä. Yokoni, Arlene McCarthy and Philippe Lamberts in group. Toisessa ryhmässä Uh, Pablo Zalba, Annie Podimata and Antolin Sanchez Prezedo, then in groups. Ja kolmannessa ryhmässä. Pascal Canvan and Nicholas Shuntis. If there's anybody else who... Jos joku haluaa vielä näiden lisäksi puheenvuoron, niin antakaa merkkejä. Eli puhujalista on nyt suljettu, koska tämä varmaan viekin kaikkien jäljellä olevan ajan. Ensin Sophie. Merci, Madame la Présidente, Monsieur... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, olen pahoillani, tulin myöhässä. Minulla oli konferenssi, joka liittyi energia, vaihtoehtoisiin energioihin. Tämä oli kiinnostava ja se kesti aiottua enemmän. Haluaisin onnitella teitä tästä aloitteesta, joka liittyy näihin sosiaalisen yrittäjyyteen ja olen iloinen, että puhun samassa ryhmässä kuin Lambert, koska tämän asetuksen yhteydessä ja liittyen myös tähän riskipääomarahastoon me Filipin kanssa työskentelimme yhdessä hyvin rakentavassa hengessä ja olin erittäin tyytyväinen siihen, että minkälainen eh, asenne, proaktiivinen asenne komissiolla on ollut tässä yhteydessä. Meillä on ollut enemmänkin reaktiivista politiikkaa tähän asti markkinoiden eh, sääntelyssä ja tämä proaktiivinen asenne tuo hyvän dynaamisen ilmapiirin ja tämä teksti, joka liittyy yhteiskunnalliseen yhte- yrittäjyyteen ja sen sijoittamiseen on hyvin kunnianhimoinen ja täällä parlamentissa se on otettu hyvin vastaan Eli tämä toiminta, sillä oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se piti vastata tarpeisiin, uusiin investointitarpeisiin liittyen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja myöskin luoda eurooppalainen markkina, joka on solidaarisen investoinnin markkina. Tämä on jo olemassa joissakin maissa, mutta ei kaikissa. Ja haluaisin sanoa teille komission jäsen, että haluaisin tietää kantanne siitä ajatuksesta, että tämä lähestymistapa otettaisiin mukaan ikään kuin laajemmassa strategiassa ja se liitettäisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on uusi toiminnan ala, joka on varmasti rikkauden lähde, se luo työpaikkoja, tämä on uusi lähestymistapa, joka liittyy tähän aikaan, jossa elämme ja tämä liittyy komission yleiseen lähestymistapaan. Ja ajattelen esimerkiksi, että tämä liittyy ikään kuin tällaisiin toimintaan, joka voi, jonka avulla voidaan mennä vielä pidemmälle, voidaan kannustaa investointeja, yri, yri, yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja on tämmöinen eurooppalainen mar, merkki, yhteiskunnallisen yrittäjyyden merkki ja on välineitä, joilla pyritään tiedottamaan ja edistämään solidaarista yrittäjyyttä Euroopassa. Kiitos. Ali. Sitten Alin. Commissioner, I wanted to raise Niin, komission halusin ottaa esille asian, joka liittyy pankkivesin lainausluotuskustannuksiin ja niiden manipulointeihin. Tämä koskee Pohjois-Amerikkaan, Japanin ja Eurooppaan. Kysymys on Euroborin ja Laiborin liittyviä vääristymiä. On raportoitu, että Euroopan komissio on mukana näissä sen tutkimuksissa. Haluaisin kuulla, mitä komissio on tekemässä tällä alueella. Tuletteko varmastikin myös kertomaan meille siitä parlamentissa, mitä tapahtuu? Tässä näyttäisi olevan jälleen avoimuuden puute, joka selvästi mahdollistaa manipulointia markkinoilla. Haluaisit, oletko sitä mieltä, että pitäisi saada enemmän tällaista riipontaa voi muuttaa näiden pankkien keskeisen luototuksen äh, tason osalta. Tämä liikasen komitea, joka käsittelee avoimuutta, avoimuusmääräyksiä, kehottaa sitä tulla viemään eteenpäin tätä lainsäädäntöä, mutta ihmettelen kuitenkin komission jäsen, olemmeko nyt tässä tarpeeksi kunnianhimoisia. Monet yritykset ovat hyväksymässä maailmanlaajuisia raportointinormeja. Pitäisikö meidän pyrkiä myöskin tarttumaan tähän avoimuuteen laajemmalti. Philippe. Monsieur le commissaire, bienvenue. Philippe. Euh, Just... Hyvä komission jäsen, tervetuloa. Vain pieni huomio, kun te mainitsitte vihreän kirjan, jotta saataisiin reaalitalouteen investointia. No minun mielestäni ensimmäinen asia, joka pitäisi tehdä, olisi sulkea kasino Eli tässä on puhuttu tästä erittäin nopeasta kaupankäynnistä, joka on nimenomaan tärkeä osa kasinotaloutta. Ja jos me haluamme saada tuottavia äh, investointeja aikaa, niin silloin täytyy kasino laittaa kiinni. Eli ovia ei aukaasta äh, silloin, kun niin sopii. Eli ihminen on joko raskaana tai ei ole. Kysymykseni liittyy kahteen asiaan, joista puhutte ensinnäkin näiden markkinoiden rakennekysymys ja sitten varjopankkisektorikysymys. Nämä ovat kaksi osa-aluetta, johon me voimme jo puuttua vakavaraisuus nelosen kautta, mutta onko teillä aikomuksena riippuen siitä, mitä Liikasen ryhmä vetää johtopäätöksinä tai mitä tässä seminaarissa tulee esille, niin aiotteko te näistä asioista laatia lainsäädäntötekstejä? Merci ja... Kiitos. Sofi Okonille tästä tuesta liittyen täl, tähän yhteiskunnallisen yrittäjyyteen. Se on suuri ala. Ja tämä solidaarinen talous, se edustavat naiset ja herrat 15-16 prosenttia taloudesta työpaikoista. Tässä puhutaan hyvin tuottavasta yrittäjyydestä, ei mistään sosiaalisista palveluista. Täällä on, näillä yrittäjillä on hyvin eettinen tehtävä siinä tavassa, jolla pyritään tätä eettistä tai ympäristöön liittyvää eh, tehtävää toteuttaa. Ja nämä yritykset ovat kohdentuneet eh, investointeihin. Nämä ovat erilaisia yrityksiä, joita pitää tukea. Se on tämän äh, rahaston tavoite. Ja investoijat itse ovat antaneet ajatuksen tälle aloitteelle. Meidän ei pidä lopettaa töitä tähän ja olen samaa mieltä Oukonin, äh, kanssa, että tämä aloite pitää ajatella, sitä pitää ajatella laajemmassa yhteydessä ja siksi olemme Tajanin ja kollegoni kanssa antaneet tiedonannon Yunus oli mukana konferenssissa marraskuussa, jossa tätä käsiteltiin. Siellä oli paljon ihmisiä ja katsottiin, että me emme voi tyytyä ainoastaan tähän yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahastoon, jonka kanssa teette töitä, kun ajatellaan tätä rahoituspuitteista, oike, oikeuspuitteita. Siksi komission jäsen on tehnyt toisenkin ehdotuksen, joka liittyy tähän eurooppalaisen säätiön asemaan. Se on tällä hetkellä teillä käsittelyssä. Ja ajatellaan myöskin tämän alan näkyvyyttä tämän eurooppalaisen merkin myötä. Eli olen samaa mieltä siitä teidän kanssanne, että pitää todellakin ajatella tätä yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahastoa laajemmassa yhteydessä. Monissa maissa myöskin teidän maassanne, tai kun ajatellaan konservatiiveja tai, tai muiden aloitetta monissa maissa. Ajatellen esimerkiksi sitä ajatusta, että pyritään käyttämään tällaisia hylättyjä tilejä pankeissa erityisen pankin kautta pyritään näitä kanavoimaan eteenpäin. Nämä ovat mielenkiintoisia ajatuksia ja me haluamme todella mennä eteenpäin näistä kolmesta asiasta, eli tämä oikeuspuitteisto ja rahoituspuitteisto ja näkyvyys. Eli kiitos työstä, jota näiden bonusten maksuista ja muista olette tehneet. Ihan lyhyesti puhun tästä manipulaatiokysymyksestä, josta te puhuitte, koska en nyt voi kommentoida näitä tutkimuksia. Tätä toteutetaan sisämarkkinoiden osastolla, enkä voi julkisesti nyt kertoa näistä tutkimuksista, joita tällä hetkellä toteutetaan. Eli sitten myöhemmin ilmoitamme tarkemmat tiedot valiokunnalle tai teidän puheenjohtajallenne, mutta en nyt pysty näistä tutkimuksista sanomaan enempää. Lamberille. Tämä maakohtainen lähestymistapa, tämä on tärkeä asia ja olemme menneet tässä eteenpäin, kauemma, eteenpäin pidemmällekin kuin mitä on ajateltu. 600 yritystä on ollut tässä todellakin kaivannaisteollisuuden puitteissa mukana ja myös lisäisin tähän metsäteollisuuteen yritykset, me, metsäteollisuuden ja me työ, työstämme tätä laajaa soveltamisalaa. Pitäisikö tässä mennä pidemmälle? Minulla ei ole minun mielestäni tämä ei ole mikään tabukysymys. Ensinnäkin pitäisi edetä sitä, siinä, mitä monet Afrikan hallitukset ovat pyytäneet ja jotkut kansalaisjärjestötkin ovat pyytäneet, eli avoimuus, kysymys, kaivannaisteollisuus kattaa monia asioita ja sitten myöskin metsäteollisuus kattaa monia asioita. Eli aloitamme näiltä aloilta ja meidän pitää onnistua yhdessä ja mitä ne ole vielä voitettu. Monet lobit ja joskus myös hallitukset tämän ottavat esille, mutta meidän pitää todella onnistua hanke kohtaisesti ja maa kerrallaan. On, meidän pitää onnistua näissä hankkeissa ja sitten voimme mennä pidemmälle. Era Lambert otti tässä esille kasinoon. Olen tämän toistanut monenkin kertaan. Me tarvitsemme luottamusta, jotta voimme vaikuttaa reaalitalouden edistymiseen. Ja ensimmäinen ehto terveelle pohjalle, avoimelle pohjalle näillä aloilla. Me emme ole saaneet tätä työtä loppuun, mutta jotkut osat ovat jo toiminnallisia ja myöskin te valiokunnassa teette hyvää työtä tällä alalla. Huippunopea kaupankäynti. Sanotaan, että komissio ei mene tarpeeksi pitkälle tai tarpeeksi nopeaa, nopea tahtiin. Olen samaa mieltä. Meidän mielestämme pitää toimia järkevästi ja realistisesti, jotta asiat menevät eteenpäin eivätkä jumiudu paikalleen. Kuinka sitten voidaan käsitellä tätä huippunopean kaupankäynnin kysymystä. Eurooppalaiset olemme huolissamme siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi Yhdysvalloissa. Olen työstänyt tätä kysymystä paljon esimerkiksi Sappiron kanssa ja muiden kollegoiden kanssa, jotka ovat suoraan tekemisissä tämän asian kanssa. Sapiro on ty ollut työstämässä tätä huippunopean kaupankäynnin kysymystä ja meidän pitää pyrkiä yhteisiin tuloksiin amerikkalaisten kollegojen kanssa. Meidän pitää toteuttaa nämä toimenpiteet, jotka ovat melko raskaita. Jos ajatellaan niitä henkilöitä, jotka harjoittavat tällaista huippunopeaa kaupankäyntiä, kun ajatellaan esimerkiksi kuinka paljon toimintoja voidaan ottaa käyttöön ilman, että valvotaan tätä konetta. Eli tämä pitää tehdä, jotta pääsemme eteenpäin. Ja sitten katsotaan, että voidaanko mennä pidemmälle ja riittääkö se. Vastaukseni on kylmä, kyllä teidän kysymykseenne siitä, että mitä me voimme tehdä, kun ajattelemme tätä asiantuntijatyötä kuulemista, joka liittyy tähän varjopankkitoimintaan ja rakenteeseen tai tämän, näiden riskien hallintaan rakenteellisesti pankeissa. Ja te tiedättekin näistä riskien erot, eriyttämisestä eri, meillä on uusia alustoja ja olemme sitten ehdottaneet tietyn tyyppiset kaupankäynnit ja nämä riskit pitää määritellä niiden vakavuuden ja luonteen mukaisesti ja meidän pitää pyrkiä ennaltaehkäisemään näitä riskejä, mutta vastaukseni on kyllä liikasen ryhmän työn pohjalta ja kuulemisen pohjalta, jota tehdään tämän varjopankkiasian osalta, niin sen pohjalta katsotaan, miten edetään. Okay. We're just waiting for inter- niin, odotamme vain, että tulkkaus pääsee loppuun. sitten Pablo. Gracias, señora presidenta, señor. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission sen mielenkiinnolla kuunnellut sitä, mitä te olette sanonut tänään iltapäivällä. Ja olette esimerkiksi suuntaan, joka minusta näyttäisi olevan hyvä suunta. Mitä tulee rahoituspalveluihin, niiden täytyy olla todellakin reaalitoimen rinnalla. Olen tässä täysin yhtä mieltä. Haluaisin sanoa komission jäsenille, että Euroopan unioni sen tulisi tulee muutaman viikon kuluttua ottamaan käyttöön uutta valvontaa, joka liittyy pank- varopankkijärjestelmän valvontaan ja me kaikki tuemme tietysti tätä. Olemme yhtä mieltä uskoakseni myös siitä, että prioriteetin täytyy olla siinä, että määritellään rakenne, joka on rahoitusjärjestelmässä. Elisa Ferreira meni tähän suuntaan, että tämä on hyvin tärkeää myöskin talouden elpymiselle. Ilman luottoa on mahdotonta saada aikaan talouden elpymistä, joka olisi kestävää. Mutta tämä rahoitusjärjestelmien uudelleen organisointi on prosessi, joka kestää pitkään ja on tiettyä rytmiä tietyissä jäsenvaltioissa. Vaikka ei ole teidän äh, vastuulla niin tämä asia, nämä testit äh, näyttäisi siltä, että niitä äh, ei ole tietyssä mielessä suunniteltu. Ja kysymys on tietystä järjestyksen puutteesta. Miten, haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen, miten Milloin te uskotte, että voimme saada aikaan rahoitusjärjestelmän, joka on todella uudelleen organisoitu ja jossa voidaan saada aikaan kestävää talouden elpymistä ajoissa? Annie. Annie. Thank you, Sharon. Kiitos Sharon ja kiitokset myöskin komission jäsenelle. Olen siis täällä. Kiitos myöskin siitä, että jälleen kerran vahvistitte sitoumuksenne, joka on sama kuin meidän sitoumus, toisin sanoen halusta luoda terve, vakaa pohja, jolle rahoitusmarkkinat eurooppalaisella tasolla voidaan rakentaa sillä tavalla, että se palvelee reaalitaloutta. Tämä tarkoittaa minun tulkintani mukaan sitä, että taataan Ähm, reaalitalouden rahoitus. Tämä on kysymys, johon monet kollegat viittasivat. Tämä on kiireellinen kysymys aivan erityisesti tämänhetkisissä olosuhteissa, jotka vaativat konkreettisia nopeita ratkaisuja. Tätä painotti myös kollega Lambert Ferreira – ja tämä vihreä kirja, josta juuri kerroitte, pahoin pelkään, että se ei pysty tarjoamaan nopeita konkreettisia ratkaisuja. Ja kysymykseni on seuraava. Tätä aloitetta odotellessa, onko muita keinoja, muita ehdotuksia, muita aloitteita, joita voitaisiin, jotka saataisiin käyttöön nopeammin, jotta taattaisiin Esimerkiksi likviditeetti pankkisektorilla eurooppalaisella tasolla ja että takajana olisi Euroopan keskuspankki, ja jotta nämä rahat päätyisivät reaalitalouteen, aivan erityisesti PK-yrityksiin, jotka aivan erityisesti, siis aivan erityisesti PK-yritykset ovat suurissa vaikeuksissa kriisin kustannusten takia, esimerkiksi meillä Kreikassa, mutta ei ainoastaan Kreikassa. PK-yritykset ovat ajautuneet aivan ennen näkemättömällä vauhdilla konkursseihin. Laitetaan lappuluukulle sen takia, että likviditeetistä on puutetta. Toiseksi te tiedätte, että me käymme parhaillaan keskusteluja finanssitransaktioverosta. Tästä keskustellaan parlamentissa, ECOFINissa. Ja haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Vastustajat äh, esittävät äh, seuraavanlaisia argumentteja. Vero, jota toteutettaisiin yksinomaan eurooppalaisella tasolla – tai vielä pahempaa ainoastaan euroalueella, se saattaisi äh, johtaa suuriin vaikeuksiin eurooppalaisella rahoitussektorilla. Oletteko samaa mieltä tästä mielipiteestä ja konkreettisemmin oletteko samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä vero voisi saada suurtakin hallaa aikaan, mitä tulee säästöihin äh, näille eläkekassoille? Antolin. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Herra Barnier, olen kuunnellut teitä ja, ja valitettavasti tämä tuollakin näyttää olevan hyvin erilainen vaalikausi kuin edellinen, kun asiat otetaan pöydällä. Ja jos ajattelee kuitenkin kiittää teitä tästä yhteistyön hengestä, jonka olemme voineet havaita komissiossa, kun olemme työskennelleet näin asioiden parissa. Tämä täytyy nähdä laajemmassa puitteissa. Kysymys on siitä, miten käsitellään – vastuullista lainaamista. Ja kun ajattelemme tätä kriisiä, jo niitä, niiltä osin, jotka liittyy nimenomaan yksityiseen velkaantumiseen, ajattelen keskustelua, jota on käyty siitä, miten pitäisi erottaa riskit. Se on asia, jota voisin tällä hetkellä, mutta haluaisin, että komissio käynnistäisi prosessin, jossa tartuttaisiin niiden perheiden ongelmiin, jotka ovat ylivelkatuneita, kuluttajien ongelmiin, jotka ovat rahoituksellisissa vaikeuksissa. Ja haluaisin myöskin kuulla konkreettisesti jotakin tästä asiasta ja että olisi myöskin tärkeää, että katsotaisiin instituutioihin, jotka ovat velkaantuneet syvästi. Ja haluaisin kuulla, mitä te näistä ajattelette. Monsieur Salva. Eh, Herra Salva otti esille, kuten myöskin Roa Podimaatta, tämän reaalitalouskysymyksen. Olen todella iloinen siitä, että kaiken tämän sääntely, alakohtaisen sääntelytyön jälkeen keskitymme nyt pohtimaan reaalitalouden rahoituskysymyksiä ja olen iloinen siitä, että parlamentissa tästä ollaan samaa mieltä. Tämä ei toki minua yllätä. Tämä ei kuitenkaan päästä meitä pälkähästä. Tämä sääntelytyö täytyy viedä päätökseen. Me emme ole vielä päässeet tässä tien päähän. Joskus päädytään kartoittamattomille vesille, kuten kävi varjopankkisektori kysymyksessä. Se on kehittynyt huimasti ja tänä päivänä se vastaa noin 30-35 prosentista transaktioita. Ennen kuin nyt puutun tähän varjopankkikysymykseen, herra Salva, niin me haluamme ymmärtää toisiamme. Minä en syyttele ketään äh, tässä asiassa monet huonosti säännellyt tai sääntelemättömät sektorit tuovat hyötyä myöskin sektorille, tarjoavat rahoitusta silloin, kun sitä muualta ei ole saatavilla. Eli en tässä syyttele ketään, mutta me haluamme, että nämä toimijat ovat asianmukaisella tavalla säänneltyjä ja valvottuja ja että tähän liittyy avoimuutta. Sitten stressitestit. Nehän suoritetaan meidän tahtomme mukaan Euroopan pankkiviranomaisen toimesta. Ensimmäinen stressitestien aalto on takana ja uusia saattaa olla tulossa, mutta Euroopan pankkiviranomainen tekee päätöksiä sitten siitä, milloin ja millä tavalla stressitestit suoritetaan. Sitten esitettiin tärkeä kysymys siitä, milloin tämä pankkisektori on kunnossa. No, meidän täytyy viedä tämä työ päätökseen. Rouva puheenjohtaja otti esille kysymyksen 15 lainsäädäntöputkessa olevasta tekstistä. Tämä on hyvin raskas menettely. Ja vasta sitten, kun näistä teksteistä on äänestetty, silloin me voimme, voimme olla hieman rauhallisimmin mielin valvonnan, sisäisen ja ulkoisen valvonnan suhteen, hyvän hallinnon suhteen, hyvän sääntelyn ja avoimuuden suhteen. Mutta me emme ole vielä saaneet tätä työtä päätökseen. Ja toistaiseksi meidän täytyy tehdä hyvää työtä nopeasti. Meidän ei tulisi kuitenkaan turvautua lyhy- lyhyen muistiin. Roa Podimaatta eh, sanoi, että jotkut pelkäävät sitä, että finanssitransaktiovero saa aikaan hallaa No ei tämä olematon vero ole saanut aikaan hallaa, vaan finanssikriisi, tiettyjen pankkien vastuuton käytös. Ja kun luen isojen amerikkalaisten pankkien johtajien kirjeitä, kirjoituksia yleisön, yleisöosastolla, niin näkee heti, että vielä on moraalin puutetta, avoimuudesta on puutetta, tarvitaan sääntöjä jotta yritykset, jotka tarvitsevat rahoitusta ja kuluttajat, jotka tarvitsevat rahoitusta, todellakin saavat rahoitusta ja, ja kunnioituksella. Me emme ole siis tässä työssä vielä päässeet päätökseen. Meidän muistimme ei ole lyhyt, vaikkakin meidän täytyy pitää mielessä kaikkien näiden eri lainsäädäntöjen kumulatiivinen vaikutus kriisin aikana. Vihreä kirja se on kuulemisen väline, julkisen keskustelun väline. Parlamentilla on paljon ajatuksia, komissiolla on joitakin asioita, talo, reaalitaloudessa on monia toimijoita, joilla on sanottavaa pitkän tai keskipitkän aikavälin rahoituksesta, infrastruktuurien rahoituksesta. Aihe, josta puhutaan vähemmin, vähemmän tänä päivänä, liittyy ekologisuuteen ja sen siirtämiseen. Siitä ei saada välittömiä voittoja, mutta sitä ei voida jättää huomiota, jos me emme halua uhrata tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Eli haluan todellakin teidän kanssa työstää pitkällä aikavälillä näitä talouden rahoituskysymyksiä, mutta tämä ei estä sitä, että, me, että tekisimme aloitteita jotka eivät kaikki ole välttämättä lainsäädäntöön perustuvia. Ne voivat olla nopeampia muiden teiden kautta. Ja nyt puhun aivan henkilökohtaisesti, kun sanon, että minun mielestäni meidän täytyisi työstää eurooppalaista kasvualoitetta, jossa olisi lyhyen aikavälin tavoitteita. Keskuspankki on puhunut rakennerahastojen paremmasta käytöstä ja siitä vipuvaikutusta, joka investointipankilla saattaa olla projekti, joukkovelkakirjat, ne saataisiin ehkä jaloille muutamalla, muutamassa kuukaudessa. Jos eurooppalaisten välillä on riittävästi luottamusta, niin silloin ei tarvita 34 vuotta, jotta saataisiin aikaan tällainen joukkolaina, jolla, josta saataisiin välittömiä investointeja, saataisiin synnytettyä työpaikkoja, voitaisiin rakentaa verkostoja Ähm, sijoittaa digitalisoimisen ja niin edelleen. Sitten likviditeetti. Ja toimenpiteet, jotka liittyvät pankkeihin. Euroopan pankkiviranomaisella on omat vastuunsa ja me kannustamme sitä, miten keskuspankin toimet mahdollistavat pankeille sen, että ne voivat hoitaa oman tehtävänsä reaalitalouden palveluksessa. Minä tulen kiinnittämään tiivisti huomiota pankkiviranomaisen työhön, koska tässä on kysymys kuitenkin sanoista, sadoista miljoonista, joita, jotka keskuspankki on saattanut 800 pankin käyttöön Euroopassa. Sitten tämä verokysymys. Ministerineuvostossa tästä puhuttiin pari päivää sitten. Yhteisymmärrystä ei ole, mutta mutta monet hallitukset tukevat tätä ajatusta. Minä en usko, että tällainen vero saisi aikaan yritysten siirtymistä ulkomaille. Komission jäsen Semetahan on hyvin rohkea komission jäsen ja hän hoitaa verotuskysymyksiä. Hän on ehdottanut alennettujen verokantojen veroa ja minun mielestäni se olisi teollisuuden kannalta hyvinkin siedettävä ja se tuottaisi paljon rahaa ja se oli teknisesti hyvin helppo toteuttaa ja poliittisesti ja moraalisesti se olisi oikea. En puhu yksin omaan kreikkalaisista, vaan kaikista eurooppalaisista. Me tarvitsemme viestejä siitä, että nämä meidän ponnistelumme ovat oikeudenmukaisia ja tästä syystä – olen myöskin työstänyt bonuskysymystä. Parlamentti tulee tekemään ehdotuksia vakavaraisuus nelosen yhteydessä, jotta nämä kolkeimmat, korkeimmat, epäoikeudenmukaisimmat ja selittämättömämmät bonukset saataisiin kuriin. Tämä vero myöskin palvelee tätä samaa oikeudenmukaisuuden periaatetta. Kansalaiset ovat valmiita ponnistelemaan jos toimitaan sillä tavalla, että siitä ei johda paluuta protektionismiin. Haluaisin kiittää teitä tästä työstä, jota on tehty kiinteistöluottokysymyksessä, mutta myöskin laajemmin kuluttajansuojakysymyksessä. Yksityishenkilöiden ja yritysten velkaantuminen, no pk-yritykset, Otan tämän kysymyksen esille herra Tajanin kanssa, mutta meillä on jo ohjelma, jolla hoidetaan pk-yritysten velkaantumista. Kuluttajat eivät kuluta suoraan ja se, mitä me teemme näiden vastuuntuntoisten lainojen, pripsien suhteen, lainavakuuksien ja sijoittajatakuuksien suhteen, niiden kaikkien tarkoituksena on nimenomaan välttää ylivelkaantuminen kansalaisten kohdalla. Sen takia, herra Sanchez Presedo, pääsin, päätin, että kuluttajan suoja eh, heille täytyy, kuluttajille täytyy antaa tietoa heidän kuluttamistaan tuotteista ja tästä on tehty painopistealue yksi kolmesta painopistealueesta vuonna 2012. Um, Udo seems to have disappeared. Um... Judith on hävinnyt. Eli sitten seuraavaksi Pascal. I will use the speaking time of uh, käytän hänenkin puheaikansa. Et saa, koska Astrid ilmoitti haluavansa sen. Barnier, bonjour. Niin, herra Barnier, hyvää päivää. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän sitoumukseen, jota olette aikaisemmin tehneet liittyen CDS-kysymykseen. Me emme tällä hetkellä ole lainkaan säännelleet näitä CDS-päästöjä ja nyt ei tiedetä, kun ajatellaan, että voi tapahtua jotakin tiettyjä tapahtumia, ja niin ne, jotka ovat myyneet CDS-luottoriskinvaihtosopimuksia, pystyvätkö ne todella maksamaan tämän vakuuksen. Ja Kreikan kriisin yhteydessä ollaan huomattu, että ei ole tarpeeksi avoimuutta, ei tiedetä, onko tämä vaarallista, kuka maksaa ja niin edelleen. Ja yksi tapa ratkaista tämä ongelma on se, että asetetaan stressitekstejä, joka aina kuuden kuukauden välin pyritään osoittamaan, että on taloudelliset kapasiteetit maksaa, jos tulee joku yllättävä tapaus. Ja ollaan huomattu, että tietyn pankin yhteydessä, että pankilla ei ollut mahdollisuuksia maksaa näitä takaisin. Ja haluaisin tietää, että oletteko edistyneet tässä asiassa, kuinka tätä voidaan säännellä lainsäädännön pohjalta. Ja olen lukenut Financial Times-lehdistä joku aika sitten, että teidän että teidän asemassa on ollut tiettyjä vaihtokauppauhkia ja haluaisin tietää teidän kannan tähän, onko tämä pelkkä huhu vai onko näin todella eh, tapahtunut ja onko teillä eh, komission puheenjohtajalta tuki? Eh, Niklas Huntis. Nikolas Hunt. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Esityksenne aikana puhuitte siitä, että täytyisi vastata kollegojen kysymyksiin, sellaiset, sellaisten kollegojen kysymyksiin, joilla olisi olennaisia kysymyksiä. Haluaisin uudelleen esittää kysymyksen, jonka olen esittänyt viimeisen kahden ja vuoden, puolen vuoden aikana, enkä ole saanut vastausta. Ja tämä kärsivällisyys, tämä ongelma liittyy vakuutusyhtiöihin, Kreikan rahoitustilanteeseen, mutta myöskin komission ja teidän arvostukseen. Tämä liittyy Deutsche Telekomin Kreikassa myymiin osakkeisiin. Siitä ei järjestetty tarjouskilpailua ja tästä syystä vakuutusyhtiöt ja piensijoittajat kärsivät olen esittänyt tästä teille kysymyksen kahden ja puolen vuoden ajan ja en ole saanut tähän minkäänlaista vastausta. Herra Venizelos oppositiossa tuomitsi tämän sopimuksen ja sanoi, että tämä sopimus oli laiton, mutta loppujen lopuksi kuitenkin myivät loput nämä osakkeensa Deutsche Telekomille, eli jatkoivat tätä toimintaa. Eli esitän teille kysymyksen, oliko tämä kauppa laiton? Ja jos se oli laiton, ja jos te totesitte, että se oli laiton ja että tässä tehtiin rikos, niin mitä te teitte, josta tästä, tästä olisi saatu seuraamuksia? Ja sitten kolmas kysymys. Ketä te, pal- ketä te palvelette tässä Deutsche Telekomia, joka ansaitsi miljoonia? vai ketä? Antaisitteko tähän vastauksen? Tämä, tässä on kysymys komission vastuusta, teidän omasta vastuusta ja myöskin teidän arvostuksestanne Kreikassa. Uh, thank you. Astrid. Astrid. Euh, kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. En halunnut pitää puheenvuoroa tästä transaktioverosta, koska se ei ole teidän tehtävänne, se kuuluu teidän kollegallenne, mutta aivan tietysti komissio toimii kollegiona, joten tietysti tässä toimitaan yhteistyössä ja teilläkin on oma vastuualueenne tässä ehdotuksessa, joka meille on esitetty. Kuten Bonimata esittelijä sanoikin, haluaisin kuitenkin tietää, kun olen lukenut lehdistöstä viimeisen ministerineuvostokokouksen jälkeen tästä verosta. Ja jos ymmärsin oikein tästä muodosta, jota te olette ehdottaneet, se on haluaisin kuulla teidän puolestanne. Teidän mielestänne ei ole ongelmia, kun ajatellaan näitä yritysten siirtoja. Haluaisin sanoa teille, että viime aikoina luin artikkelin lehdistöstä, luxemburgilaisen sosialistin lehdistö, lehdestä, mutta valitettavasti minulla ei ole sitä nyt tässä edessäni, enkä voi sitä toimistostani hakea. Se osoittaa tällaiset äh, asiat, jotka liittyvät juurikin tähän yrityksen siirtymiseen. Siinä on esitetty näitä asioita, jotka liittyvät tähän veroon ja joka todella vaikuttaisi huonosti moniin tahoihin rahoitusalalla Euroopassa, joten olen sitä mieltä, niin lähetän teille tämän artikkelin ja onneksi meidän va- va- valtiovarainministerimme on myös ymmärtänyt asian, vaikka pääministerimme puhuikin vielä muuta tästä asiasta, koska olemme ymmärtäneet, että komissio mukaan meidän pääministerimme on tämän veron puolesta, mutta valtiovarainministerimme on nyt antanut ymmärtää, että tässä tämä vaikuttaisi myös Luxemburgin valtion budjettiin, joten tätä pitää tutkia hieman objektiivisemmalla tavalla myöskin teidän puolestanne ja sitä, että miten tämä teidän ehdotuksenne vaikuttaa. En, en sano, että tästä verosta pitäisi puhua, mutta teidän ehdotuksenne, sitä ei voida soveltaa, kun ajatellaan sitä, puolta siitä, mitä ei voida hyväksyä, ja komission pitäisi vetää pois ehdotuksensa ja katsoa, että minkälaisia muita ehdotuksia se voisi tehdä, jos halutaan esittää, ottaa käyttöön vero Euroopan unionissa. Tiedätte, että monet poliittiset johtajat ovat sitä mieltä, että paras ratkaisu olisi maailmanlaajuinen vero. Tämä on varmasti utopiaa, mutta jos me haluaisimme Euroopan laajuisen veron, niin tämä pitää toteuttaa 27 maassa eikä mitenkään muuten, koska jokainen jäsenvaltio on tietysti vapaa. Tässä asiassa ei pidä kuvitella, että Eurooppa antaisi luvan näille maille. Jos Merkel ja Schäuble haluavat luoda transaktioveron Saksassa, niin he ovat vapaita tekemään se vaikka huomenna. Ja aikaa toissa päivänä he olivat vapaita näin tekemään. Ranskan presidentti myös, hän on vapaa tekemään mitä haluaa. Eli ei pidä kuvitella, tai antaa uskoa, että sellaiset maat, jotka haluavat näin tehdä, tarvitsevat Eurooppaa. Ne ovat täysin yksi, itsenäisiä ja voivat sen tehdä, jos niin haluavat. Minua se ei kosketa, mutta ne maat, joihin tämä vaikuttaa vakavalla tavalla esimerkiksi työllisyyteen ja alijäämään, niiden pitäisi myöskin olla vapaita jättää tekemättä, jättää ottamatta tätä veroa käyttöön. Koska tässä keskustelussa sanotaan, että toiset ovat puolesta ja toiset vastaan, ei tämä ole totta. Jokainen voi tehdä mitä haluaa. Mutta herra Juncker hän Mutta herra Junckerhan teki ensin ehdotuksen siitä, että tämä hoidettaisiin euroalueen tasolla. Ei ollut Roa Merkel eikä Schäuble, vaan herra Juncker tästä teki ehdotuksen. Ehkä teidän tulisi tästä keskustella Junckerin kanssa Luxemburissa ehkä se olisi helpompaa kuin keskustella tästä täällä. Frase. Niin, haluan vielä vastata yhdellä lauseella. Niin kun hän esitti keskustelun tai esitti puheensa tästä veron ottamisesta käyttöön, joka ministeri oli ollut toista mieltä aikaisemmin. herra Gikal on helppo. Minäkin voisin olla tämän puolesta, koska tiedän, että tämä ei toteudu koskaan, mutta en ole aivan näin The, the, the commissioner needs to komission jäsenen täytyy nyt saada vastata näihin kysymyksiin. Tietenkään tämä ei kuulu hänen salkkuunsa. Me tiedämme, että joskus ministerit muuttavat mielensä, mutta mitä tulee teidän salkkuunne kuuluviin asioihin, niin voisitteko vastata? Eh, eh, Kuten Roa Luling sanoi, hyvin intohimoisesti, niin eh, komissio ei ole mikään iso yritys, vaan se on kollegio. Eli ehdotus, jonka Semeta on tehnyt, tämä on hyvin tärkeä kysymys eurooppalaisen yhtenäisyyden kannalta. Tässä on kysymys veroharmonisoinnista tietyissä tapauksissa. Jatkammeko me sama, sama, samoilla sisämarkkinoilla ja sitten meillä olisi 27 eri yritysveropohjaa. Nyt on herra Semeta sitten tehnyt ehdotuksen myöskin ekologinen verotus, jotta saastuttaminen maksaa enemmän, jotta mm, tähän ei kannusteta. Eli minä olen tukenut näitä ajatuksia. Minun mielestäni nämä ovat oikeanlaisia ajatuksia. Tässä oli kysymys hyvin maltillisesta transaktioverosta ja minun mielestä se on poliittisesti oikea. Jos kansalaisilla on sellainen olo, kuten Podimatalle sanoin, jos kansalaisilla on sellainen olo, että nämä ponnistelut, jotka ovat raskaita ponnisteluja, joita kansalaisilta pyydetään, jos heillä on sellainen olo, että ne eivät ole oikeudenmukaisia, niin silloin syntyy populismia, käännytään, käperytään sisäänpäin ja syntyy protektionismia. Silloin sisämarkkinat on loppu ja silloin koko eurooppalainen prosessi joutuu vaaranalaiseksi. Ehkä tätä komission ehdotusta pitäisi parantaa mutta mm, ehkä siitä tulisi saada mahdollisimman laaja, maailmanlaajuinen tai Euroopan laajuinen, silloin se olisi tehokkaampi. Ja on olemassa jo transaktio veroja. Esimerkiksi Iso-Britannia ei kysynyt keneltäkään lupaa luodakseen leimaveron, jota kohdistaan tiettyihin toimintoihin. Yhdysvalloilla on omat veronsa. Eli ei tämä mikään tabukysymys ole kysymyksenä on se, miten me luomme veron, joka on tehokas eurooppalaisella tasolla. Minun mielestäni tämä on hyvä ajatus. Herra Canfin, eh, en unohtanut teidän kysymystänne myynnin sääntelystä silloin, kun on kysymys luottoriskin, sopimu- eh, luottoriskin vaihtosopimuksista. Tämä on kysymys, joka huolestuttaa minua kaikkien näiden riskien ennaltaehkäisy ja hallinta kaikkien toimijoiden kohdalla on tärkeä asia. Tästä syystä olen myöskin kiinnittänyt suurta huomiota pankkien kriisinratkaisujärjestelmiin. Ja en ole kovin kaukana siitä vastauksesta, jota odotatte, koska monet luottoriskin sopimusten myyjät ovat pankkeja niin heidän, heihin tullaan kohdistamaan pääomavaikutukset, joita vakavaraisuusdirektiivi tuovat mukaansa, mukanaan. Olen pyytänyt Esmalta arvopaperimarkkinaviranomaiselta me sitä, että tätä kysymystä työstetään. Ja melkeinpä jo lähdin stressitestien tielle. Ja täytyy puhua myöskin niistä liikkeelle laskijoista, jotka eivät ole pankkeja ja muistakin vakavaraisuuskysymyksistä, koska tähän kysymykseen liittyy riskejä. Anekdoottisesti esitettiin kysymys. Siis huomasin, että, huomasin, että te luette Financial Timesia ja että Roa Luling lukee luksemburilaista sosialistista lehdistöä, sosiaalidemokraattista lehdistöä. Minä myöskin luen eurooppalaista sosiaalidemokraattista lehdistöä, mutta myöskin Financial Timesia jonka tiedot ovat yleensä luotettavia, mutta ei toki aina. Ja minun täytyy sanoa, että tämä ajatus, josta en ole koskaan kuullut puhuttavan, tämän sanon teille aivan suoraan, en ole koskaan kuullut tästä puhuttavan. Ja minun mielestäni tämä vaikuttaa aika epätodennäköiseltä ja epätoivottavalta, mutta tulkitsen teidän kommenttini, herra Kanfään, toiveeksi, tulkitsen tämän toiveeksi siitä, että te toivotte, että minä jatkossakin teen teidän kanssanne yhteistyötä ja näin aion toimia. Mutta tämä ei tietenkään estä sitä, että olisin kiinnostunut ulkopoliittisista ja puolustukseen liittyvistä kysymyksistä. Sitten herra Huntis teidän kysymyksenne, joka ei suinkaan ollut kaikista helpoin kysymys, enkä ole unohtanut, että olette esittänyt sen minulle monta kertaa aikaisemminkin. Minulla ei valitettavasti ole hyviä vastauksia annettavana tässä. Olemme teki, tekemisissä Kreikan kanssa. Maan tilanne on täysin poikkeuksellinen. En äh, tässä yritä hakea oikeutusta. Selitän teille vain sitä, että tässä hyvin erityislaatuisessa yhteydessä on tehty poikkeuksellisia päätöksiä. Minun tehtävänä on valvoa eurooppalaisen lain toteuttamista mukaan lukien, herra Huntis, mitä tulee julkisten yritysten yksityistämiseen. Ja me olemme olleet Kreikan viranomaisiin yhteydessä tämän asian hoidossa ja me jatkamme tutkinta on vielä kesken, mutta tähän menee aikaa, koska maahanne on kohdistettu paljonkin äh, sito- rajoituksia. Minun palveluyksikköni on tutkinut asiaa ja näyttäisi siltä, että laittomuuksia on tapahtunut ja silloin käynnistetään rikkomusmenettely. Missä uh, Yes, Nicholas, quick. Nikolas, nopeasti. Thelo... Kiitos. Haluaisin muistuttaa komission jäsentä siitä, että tämä laittomuus, josta puhumme, niin tämä tapahtui ennen tätä hankalaa taloudellista tilannetta, jossa maani on. Eli se tapahtui vuonna 2008. Eli näitä erityislaatuisia olosuhteita ei voida käyttää tekosyynä kaikkeen. Minä odotan edelleen vastausta. Niin, tietysti kaikki tämä tapahtui 2008 ja kriisi alkoi silloin ja tämä yksityistämisprosessi on lopeuttanut tätä tilannetta Kreikassa ja tämä on johtanut julkisen velan kasautumiseen ja sanon vain yksinkertaisesti, että tilanne teidän maassanne on sellainen, että me olemme varovaisia kun ajattelemme tiettyjä toimenpiteitä, että emme lisäisi ongelmia olemassa oleviin ongelmiin, mutta tämä ei ole perustelu sille, että me emme ota huomioon näitä yksityistämisen olosuhteita ja me työstämme tätä aihetta edelleen ja tämä on erittäin tärkeä asia ja tämä tutkimus jatkuu ja se on pidempi kuin mitä haluaisimmekin. Ja jos on tapahtunut eh, laittomia toimia, niin me kyllä sovellamme sääntöjä ja sitten etenemme rikkomusmenettelyyn. So, <coughs> there we have it. There will be... Siinäpä se. Eli sopivalla hetkellä tämä asia ratkaistaan. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen vastauksistaan ja varmaankin tapaamme uudelleen syksyllä. Kiitos. I think that uh, we will now have a short break. Pidämme tässä kymmenen minuutin tauon, koska seuraavan asian esittelijä ei ole vielä salissa.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 Okay, we can resume. Voimme jatkaa. Jos sopiiko, ovatko kaikki takaisin salissa. Eli nyt siirrymme esityslistan kohtaan 14 lausunto 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaan liittyvästä huolenaiheesta, joita kansalaisilla ja yrityksillä on. Kyseessä on lausuntoluonnoksen käsittely ja puhujana on Edward Skikluna. Tämä mietintö, joka koskee 20 suurta huolenaihetta, on innovatiivinen. Se poikkeaa siinä mielessä musta, että se heijastelee suoranaisesti eh, kansalaisten huolenaiheita, jotka ovat olleet Perustana tälle on ollut asiakirja, jonka esittelee Euroopan komissio, jonka työasiakirja on sisämarkkinat eh, kansalaisen näkökunnasta, eh, näkökulmasta katsottuna, miten kansalaiset yritykset näkevät 20 suurinta huolenaihetta. Tämä käsittelee 20 yleisintä huolenaihetta, joita kansalaisilla yrityksillä on EU:ssa, mitä tulee sisämarkkinoiden toimintaan. Jotta tämä lista laadittiin, tehtiin analyysi, joka liittyi kysymyksiin ja valituksiin, joita komissio on joutunut käsittelemään, jotka on liittynyt siis Solvitiin, jo Europe Advice, eurooppalaisia kuluttajakeskuksia, eurooppalaisia työmarkkinajärjestöjä ja myöskin Enterprise Europe-verkostoa. Nämä tiedot antoivat todisteita esteistä, joita kohtavat ne, jotka haluavat hyödyntää oikeuksia ja mahdollisuuksia, joita sisämarkkinat ovat luoneet päivittäiseen arkielämään. Tämän näiden esteiden merkitys on, niin vastaavat kokemukset ovat sitten yhdistetty tilastollisesti edustavaan tietoon, jota on saatu viimeisimmistä eurobarometreista. Tässä on myöskin tiettyjä kohderyhmiä, joita on, joiden kanssa käyty keskustelua kansalaisia ja yrityksiä, jotka on valikoitu. Tämä tieto on siis aika tukeva eh, tällainen tilannekatsaus siitä, miten asia nähdään kentällä. Yleisesti siinä vahvistetaan, että todellakin on olemassa aukko odotusten, jakolinja odotusten ja todellisuuden välillä. Nämä liittyvät kolmeen toisinsa liittyvään eh, aukkoon. Yksi niistä on tiedon puute. Ihmiset eivät usein riittävästi tiedä tai ymmärrä oikeuksiaan – toimeenpanoaukko, jossa väärä tai puutteellinen siirto kansalliseen lainsäädäntöön EUn sääntöjen tapauksessa on taustalla. Tai kolmanneksi on sitten olemassa myöskin lainsäädännöllinen aukko, jossa kysymys on kenties siitä, että ei ole oikeudellisia välineitä ainakaan vielä, joilla voitaisiin saada puututtua siihen, mitä kansalaiset odottavat sisämarkkinoilla – suhteutettuna siihen, mitä kansalaiset todella voivat saada todellisuudessa. Vastuvaliokuntana on luonnollisesti sisämarkkina- ja kuluttajasevaltiokunta ja vast- esittelijänä on Regina Bastos. Ja tietysti me käsitämme pelkästään sellaisia huolenaiheita, jotka ovat meidän valiokuntamme kannalta olennaisia. Nämä liittyvät pääasiassa verotukseen, arvonlisäveroon, pankkipalveluihin, eläkkeisiin, perintä, perintöveroon ja yritysten rahoitukseen. Nämä siis liittyvät ihmisiin usein, jotka haluavat liikkua, on huolenaiheet, jotka liittyvät myöskin, ovat myöskin rajattu liittyviä kysymyksiä, eivätkä pelkästään kosketa tiettyä jäsenvaltiota. Tämä työntekijöitä, jotka työskentelevät rajastulla yli rajan tai yrityksiä, jotka harjoittavat yritystoimintaa yli rajan. kysymyksissä, jotka nousevat esille meidän lausunnossamme, on se, että täytyy turvata myöskin, että on kuluttajien kannalta helpotuksia, kun taataan pankkitilien avaaminen. Sitten on myöskin erittäin kaksoisverotus, kun kysymys perinnöistä tai pääoman siirtämisestä ulkomaille. Tällä alueella komissio on hyväksynyt pelkästään suosituksen, joka liittyy perintöverotukseen, ja me nyt olemme pyytämässä, että tässä tehtäisiin korjaus, joka koskee nimenomaan eläkerahastodirektiiviä. Myöskin byrokratian purkamisesta on puhuttu ja että on tarvetta saattaa tieto paremmin saataville ja että on riippumatonta tiedottamista ja neuvonantoa, mitä tulee rahoituskysymyksiin. Sieltä tarvitaan hyvin suunniteltua eu toiminta-alueella, joka voisi edistää työpaikkojen aikaansaamista ja että täytyy puuttua myöskin riskipääoman tarpeeseen ja puutteeseen tällä hetkellä markkinoihin, olemassa alueella. Lopuksi puhutaan myöskin arvonlisäverokysymyksistä, rajatyyttävistä menettelyistä, jotka yritysten kannalta voivat olla hyvinkin vaivalloisia ja tässä voitaisiin hiukan keventää yritysten taakkaa. Nämä ovat asiat, jotka ovat esillä lausunnossamme, rouva puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, Kiitos. Ja nyt sitten varjoesittelijät EPPstä Sofi. Merci, madame Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä lausunto, jonka Sikluna on laatinut tämän erittäin tärkeä keskustelu. Aivan kuten Sikluna sanoi, on aukko, kun ajatellaan sitä, mitä kansalaiset odottavat ja mitä he sitten elävät jokapäiväisessä elämässään. Eli kysymys liittyy yhtenäismarkkinoihin. Se on erittäin hyvä menestystarina, mutta on kuitenkin aina edelleen olemassa tiettyjä puutteita ja se on tämän lausunnon tehtävänä ja tavoitteena. Yhtenäismarkkinoiden rakentaminen tarkoituksena ei ole vain hyväksyä satoja yhdenmukaistamisdirektiivejä ja asetuksia, mutta tarkoituksena on myös se, että se auttaa, helpottaa kansalaisten jokapäiväistä elämää. Katsotaan, että mikä, mitkä asiat toimivat ja mitkä asiat eivät toimi yhtenäismarkkinoilla. Ja olen tyytyväinen siitä, että komission jäsen Barnier ja komissio on kiinnittänyt huomiota tähän yhtenäismarkkinoiden toimintaan ja tämä lausunto, jonka Eduard on laatinut, se on erittäin kova, tas, korkeatasoinen ja tässä on muutama asia, joka minun mielestäni ovat, ovat tärkeitä. Eduard on jo niistä maininnutkin monia. Erittäin tärkeä asia on tällaiset veroesteet, jotka estävät yhtenäismarkkinoiden hyvää toimintaa Eduard niistä on maininnutkin. Ja kun ajatellaan esimerkiksi tätä kaksoisverotusta, olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Olemme avanneet rajat kansalaisille. Monet liikkuvat Euroopan unionin alueella työn vuoksi tai vaikkapa eläkkeen vuoksi, mutta kaikki eivät pyri välttämään veroja, mutta he joutuvat kohtaamaan näiden verosääntöjen monimutkaisuuden. Ne ovat todella monimutkaisia sääntöjä ja tiedän, että on erittäin vaikea edistyä tällä veroalalla tai tässä kysymyksessä ja minusta vaikuttaa siltä, että tämä on Euroopan unionin vastuulla todella pyrkiä tähän yhdenmukaistamiseen veroalalla. Komission jäsen Barnieri äsken ja minun mielestäni on tärkeää, ja herra Skiklunenkin tämän otti esille, ja lisäksi tässä puhutaan kasvutekijöistä ja siitä tekijöistä, jotka lisäävät työpaikkoja. Olen tyytyväinen tähän. Me kaikki haluamme lisätä lisää työpaikkoja ja kasvua. Sitten puhutaan myöskin riskipääomasta. Minä ehdottaisin, että myöskin pohdittaisiin näitä yhteiskunnallisia yrityksiä investointi tällaisille aloille, josta puhuttiin eilen ja puhuttiin aikaisemmin. Se on erittäin tärkeä paketti yhdessä riskipääoma ehdotuksen kanssa. Ja minun mielestäni olisi kiinnostavaa, jos tässä lausunnossa todella viitattaisiin myös näihin kahteen aloitteeseen yhdenmukaisesti, aivan kuten Barnier juuri sanoi. kymmenen prosenttia yrityksistä Euroopan unionin alalla tarkoittaa yksitoista miljoonaa työntekijää ja tämä on erittäin suuri tekijä meidän äh, taloudessamme, sosiaalisen yrittäjyyden taloudessa ja tämä todellakin on tärkeä asia. Me, siitä on hyvä puhua ja haluan edelleen kiittää tästä valmistelijan tekstistä. Se on hyvä teksti ja sen parissa teemme hyvää työtä. Uh, thank you very much. Um, Kiitos. Ja nyt sitten siirryn varjoesittelijälistalla eteenpäin. Minä olen ALDE-esittelijä, eli minun varmaankin täytyy sanoa jotakin. En nyt tässä... Tiedän, Nikolas, että olen kyllä nähnyt sinut. Olen samaa mieltä siitä, että lausuntosi Edward, kuten yleensäkin, on naulan kantaan ja hyvin hyödyllinen ja me voimme sitten tarkistusten kautta hieman hioa sitä, koska silloin sanaa määrällä ei ole niin suurta rajoitusta. Mutta muutama asia, jotka tästä pistävät silmään, vaikka nämä nyt eivät välttämättä kuulu tämän valiokunnan toimivaltuuksiin, mutta olisi hyvä mainita tässä eläkerahastojen eh, liikkuvuus. On hieman outoa, että me laadimme kaikenlaisia sääntöjä eläkkeistä, vakuutuksista, henkivakuutuksista. Yritämme tehdä tämän mahdollisimman rajat ylittävällä tavalla ja sitten saatetaan olla edessä tilanne, jossa eivät, ei onnistuta siirtämään rahaa maasta toiseen, jos joku näin haluaisi tehdä. Olen täysin samaa mieltä kanssasi siitä, että täytyisi valtavirtaistaa ALV-rakenteet. En tiedä, kuinka paljon sinulle postia tulee, mutta näyttäisi siltä, että tämä on yksi niistä yleisimmistä huolenaiheista. PK-yrityksillä aivan erityisesti on suuria vaikeuksia saada ALV-palautuksia toisesta maasta, vaikkakin Solvit-verkosto on tässä hyödyllinen. Ja lopuksi, no tämä nyt ei välttämättä kuulu tälle valiokunnalla, mutta nämä korrelaatiotaulukot, komissiohan pitää korrelaatiotaulukoista kovasti mainitsee tämän lainsäädäntöprosessissa, mutta me emme vielä ole onnistuneet saamaan näitä kaikkialla. Me tässä valiokunnassa näytämme esimerkkiä rahoituspalveluista, koska tällainen yksittäinen ohjekirja ei toimi ilman tätä. On varmaan muitakin aiheita, johon tämä sama pätee, ja haluaisin lisätä tähän jotakin, joka kannustaisi kollegoja muissa valiokunnissa puhumaan tästä hieman lujemmin. Tiedän, että sitten kun palataan alueelliselle tasolle, niin asioiden hoidosta tuleekin hankalampaa, mutta ehkä ainakin silloin, kun ei ole tätä alueellista ulottuvuutta otettava huomioon, niin silloin voisimme hieman jyrkemmin vaatia korrelaatiotaulukoita, jotta kansalaiset helpommin ymmärtäisivät miten tämä, tätä lakia tulee omassa maassa ja muissa maissa lukea. Tämä on varsinainen miinakenttä ilman tällaista. Joskus nekin henkilöt, jotka haluavat neuvoa, niin se koituu aika kalliiksi. Nämä olivat muutamia kommentteja minulta. En näe kenenkään pyytävän puheenvuoroa vihreistä, sitten ECRstä Dirk. Um, let me start by welcoming the... Kiitos. Aluksi haluan toivottaa tervetulleeksi tämän aloitteen. Se muistuttaa, miksi olemme täällä. Yhtenäismarkkinat ovat vielä toteutumaton toive. Yritykset ja kansalaiset joka puolella Eurooppaa huomaavat, että se ei toimi, kun he haluavat toteuttaa omia oikeuksiaan. On paljon tuotteita ja palveluita kotimaista ja myös muista jäsenvaltioista. Tällaisilla markkinoilla pääoman pitäisi liikkua vapaasti ja ihmiset pysty, pitäisi pystyä työskentelemään ja asumaan missä tahansa he haluavat Euroopassa. Tässä lausunnossa Skikluna on oikein keskittynyt sellaisiin asioihin, joissa, joihin meidän valiokunnamme voi tarjota lisäarvoa, joten olen samaa mieltä niistä elementeistä, joita hän ottaa esille, esimerkiksi tarve vähentää veroesteitä työntekijöiden osalta, jotka tekevät rajat ylittävää työtä, ja myöskin kaksinkertaista verotusta pitäisi lähettää välttää ja minä teen tarkistuksia, haluan lisätä vielä muutaman ehdotuksen. Esimerkiksi me voisimme painottaa tässä sitä, että EUn pankkisektorin tärkein tehtävä on antaa pääomaa reaalitalouteen. Ja sitten toinen asia, joka on tärkeä, on se, että kansalaiset ovat tietoisempia verotuksesta EU:ssa ja myöskin esittelee, esittää tai puhuu siitä, että voitaisiin parantaa tietämystä rahoitusalalla. Ja sitten prioriteetti, jota pitäisi edistää on se, että yhtenäismarkkinoiden potentiaalia kehitettäisiin jo sillä, että se täytäntöön pantaisiin täydellisesti. Kun ajatellaan esimerkiksi palveludirektiiviä, tämä vähentäisi esteitä palvelujen, innovaatioiden ja luovuuden liikkuvuudelle Bulkesteinin sanoin, muistan, että kuinka tämä direktiivi jätettiin huomioimatta ja nyt näin, että tämä on uudelleen esillä ja tätä kutsutaan pääasialliseksi välineeksi taloudelliselle kasvulle. Ja tässä pitäisi myös tutkia tätä alkuperämaa periaatetta. Se on jätetty ulos tästä direktiivistä ja se on otettu uudelleen niiden maiden vahvistetussa yhteistyössä, jotka haluavat näin tehdä, eli ne maat, jotka haluavat toimia nopeammin kuin muut maat. Eli yleisesti onnittelen Siglunaa tästä lausunnosta ja odotan rakentavaa yhteistyötä kompromissitarkistusten muodossa. Nikolas. Kiitos puheenjohtaja. Valmistelija teki voitavansa. Nämä lausunnon käsittelemät aiheet ovat tärkeitä, mutta niitä rajoitetaan komission tutkimuksilla ja myös sillä otsikolla, jonka komissio on tälle antanut. Nämä tutkimukset, joita sisämarkkinoista on tehty viimeisen 20 vuoden aikana, haluttiin ottaa nyt sitten 20 suurinta huolenaihetta kansalaisten mielistä paperille mutta minun mielestäni ne eivät löydy tästä, koska tänä päivänä eurooppalaisia huolestuttaa se, onko heillä työtä. Te tiedätte, mitä työttömyystasot ovat. Onko heillä palkka ja kuinka paljon sitä leikataan. Kolmanneksi, onko heillä mitään eläkeoikeuksia vai onko niitäkin niukkuuden aikoina leikattu, onko palveluja heidän lapsillensa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. No tietenkin voitte sanoa, että tämä ei kuulu meidän valiokunnallemme, mutta jotta meilläkin olisi jonkinlaista omanarvon tuntua, niin emme voi sanoa näin. Samassa tutkimuksessa sanotaan, että kansalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin ja yhteisön politiikkaan on negatiivinen 70-80 prosenttia, puhun edelleen samasta tutkimuksesta, 70-80 prosenttia on sitä mieltä, että tässä ei paranneta heidän mahdollisuuksiaan työpaikan saaviin eikä helpoteta heidän köyhyyttään. Tämä kuva ja minun mielestäni nämä ovat niitä päällimmäisiä huolenaiheita, joita kansalaisilla on. No nyt tässä on laitettu mietintö, jossa mainitaan nämä 20 huolenaihetta, jotka ovat olemassa olevia ongelmia ja ne ongelmat, joista esittelijä puhuu, niin ne ovat olemassa olevia, mutta ne eivät perustu todellisuuteen. Se ei ole se todellinen kuva, joka Euroopasta on. Ja ne eivät ole Euroopan kansalaisten päällimmäisiä huolenaiheita. Missä se ongelma sitten on? Ongelmana on se, että on ongelmia ja puutteita sisämarkkinoiden toiminnassa meidän täytyisi lainsäädännön myy, miettiä sitä, onko tämä sisämarkkina eh, itseistarkoitus. Sisämarkkinoilla täytyisi olla joku, jokin pääasiallinen tavoite? Onko se kansalaisten hyvinvointi, se, että heillä on oikeuksia, eh, se, että heidän lapsillaan on oikeuksia? Jos näin on, niin sillä meidän täytyy muuttua, muuttaa menettelytapaamme. Tämä olisi minun ensimmäinen puheenvuoroni. Tässä lausunnossa on tärkeitä asioita ja tulemme tekemään tähän tarkistuksia, mutta minulla on kuitenkin sellainen olo, että vaikka tämä on hyvä lausunto, niin me emme puhu tässä pääasiallisista huolenaiheista, e, Ei, emmekä me näillä saa muutettua kansalaisten tilannetta ja hälvennettyä heidän huolenaiheita Nämä on, ovat tulosta komission tutkimuksesta ja niihin nyt viitataan tässä ikään kuin nämä olisivat niitä pääasiallisia huolenaiheita, joita kansalaisilla tänä päivänä Euroopassa on. Thank you. Edward. Edward. We, I, there's nobody else signaling. No, so that's, that's it. Kukaan muu ei halua puheenvuoroa, eli siinäpä se lista oli. Edward. Well, I would thank for... Haluaisin kiittää kaikkia kommentteja, joita varjostelijat esittivät. Olen kirjannut ne muistiin. Minusta ne ovat erittäin hyödyllisiä. Ja odotan mielenkiinnolla tarkistuksia, joita he tekevät. Ehkä voimme tarkastella niitä sitten yhdessä. Mitä tulee sitten tähän viimeisen asiaan, näitä varmasti tulee lisää. Nämä eivät ole huolenaiheita, joita EU-kansalaisilla on, ei ainakaan raportin mukaan mietinnössä on kysymys kansalaisten huolenaista, jotka ovat liikkeelle, jotka haluavat harjoittaa kauppaa ylirajoja, jotka haluavat avata pankkitilin toisessa maassa. Kysymys on työntekijöistä, yrityksistä, jotka haluavat liikkua ja hyötyä, toteuttaa sitä, mitä saanataan, kun puhutaan sisämarkkinoista. Nämä ovat todellisia EU-kansalaisten tarpeita. Tämä käy täysin hyvin selväksi tästä mietinnöstä. Totta kai on monia muitakin huolenaiheita, jotka ovat paljon vakavampia kuin nämä. Kenties voin olla yhtä mieltä tästä. Minusta minun tehtävänäni, varjostelijan tehtävänä on tarttua niihin huolenaiheisiin, jotka Euroopan kansalaiset ja yritykset ovat ottaneet esille, jotka ovat liittyneet sisämarkkinoiden toimintaan nimenomaan rajat ylittävissä kysymyksissä. Kiitos. Okay, much. Um, we've got... Suurkiitokset. Aikataulu on tiukka. Määräaika tarkistukselle on 29. maaliskuuta. Tästä keskustellaan 25. ja 6. huhtikuuta. Äänestys 30.31. tammikuuta. Sitten 21.6. tämä menee valiokuntaan ja täysistuntoon syyskuussa. No, tämähän on muihin verrattuna aika hidasta. Kiitos. Sitten voimme siirtyä Olemme hieman aikataulusta edellä, mutta pääasialliset pelurit ovat paikalla, jotta voimme keskustella esityslistan kohdasta 15. Tullia ja verotusta koskevan Euroopan unionin toimintaohjelman perustaminen, Fiskusohjelma ja päätösten 1482 ja 624 vuodelta 2007 näiden kumoaminen. Tämä, tätä asiaa on käsitelty yhteistyössä IMKON kanssa – mutta saattaa käydä niin, että nämä erotetaan toisistaan. IMKO on jo pitänyt yhden kokouksen asiantiimoilta. Me olimme läsnä tässä kokouksessa ja Pablo Salvo johti tätä kokousta meidän puolestamme. Niin, ja nyt sitten Sirpa on paikalla. Eli annan puheenvuoron ensin eh, Theodor Stolojanille. Hän voi ensin kommentoida tätä. Thank you, Mrs. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten näette, tarkoituksena tämä on IMKON ja Ekonin yhteinen kokous ja parempi, että me emme ole täällä yhdessä. Voisi, tilanne voisi olla pahempikin. Me noudatamme sääntöä 51 menettelysäännöissä ja tarkoitus on pitää yhteinen kokous ja yhteinen mietintöluonnos ja yhteinen äänestys. Niin, hyvä. Missä sitten ollaan nyt? Aivan kuten tiedätte, niin IMKO-valiokunnassa on ollut kokous maanantaina. Ja he päättivät ja tukivat tätä ajatusta, että mietintö jaetaan kahteen ohjelmaan, koska itse asiassa tämä Fiskus-ohjelma – se toi yhteen kaksi edellistä ohjelmaa, eli Tulli 2013 ohjelma ja Fiskalis toinen ohjelma Fiskalis 2013. Ekon valiokunta on myöskin ilmaissut kantansa, että nämä ohjelmat voitaisiin jakaa ja perustelut tälle olivat seuraavat vedän nyt yhteen pääajatukset on kaksi ohjelmaa, jotka toimivat erittäin hyvin. Eli tämä on tämä arvio R väliaikaraportin tulos. On, uskotaan, se, että, uskotaan siihen, että jos meillä on kaksi ohjelmaa, niin siinä loisi korkeamman poliittisen profiilin näille kahdelle alalle. Nämä kaksi alaa ovat erilaisia, eri poliittisia aloja ja niillä on eri tavoitteet. Ja vaikuttaa siltä, että ajatellaan, että tähän liittyy tiettyjä riskejä, joka erityisesti koskee veroalaa. Kuinka nyt sanoisin, nämä sopimukset voivat hidastaa tulliohjelman edistymistä. On monia jäsenvaltioita, joiden mukaan epämuodollisen tiedon mukaan Iso-Britannia, Saksa, Alankomat, Italia, Itävalta, Tsekin tasavalta, nämä maat tukevat sitä, että jaetaan ohjelmat kahteen, aivan kuten me tiedämme. Neuvosto ei tehnyt päätöstä tästä jakamisasiasta olemme saaneet myös Semeta-komission jäseneltä kirjeen, ja hän hyvin vahvasti argumentoi sen puolesta, että pidettäisiin yksi ainoa ohjelma näille kahdelle alalle, eli tulli- ja verotusalalle. Hän perustelee tätä sillä, että tehtävä, joka Euroopan toimielimillä on, on yksinkertaistaa tätä monivuotista rahoituskehitysohjelmaa, rahoituskehysohjelmaa ja on olemassa ainoastaan yksi rahoituskehys, jolla on yhteiset säännöt kaikille Euroopan unionin ohjelmille, rahoitussääntely ja sitten myöskin pitää standardisoida ohjelmia – jotka koskevat eri aloja, kun ajatellaan niiden tavoitteita, täytäntöönpanoa, tar- seuraamista, tarkistusta ja niin edelleen. Ja myöskin tässä kirjeessä komission jäsen painottaa, että tarvitaan parempaa yhteistyötä ja synergiaa tulli- ja verojärjestelmien välillä. Ja itse asiassa erotus, näiden alojen erotus, kun ajatellaan tai tavoitteita ja toimintoja ja myöskin koronmerkittäjä budjetteja myöskin tässä ohjelmassa, joka on yhdistänyt kaksi aiempaa ohjelmaa. Tässä on tiettyjä erityisiä tavoitteita tullille ja sitten toisaalta verotusalalle. Ja myöskin on yhteisiä tavoitteita ja on eri talousarviot näille kahdelle alalle. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on laatinut lausunnon, jossa tuetaan yhtä ohjelmaa. Ja haluaisin viitata myöskin tällaisen epämuodolliseen kertomuksen raporttiin, jonka me saimme keskusteluista neuvoston kanssa. On useita jäsenvaltioita, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ohjelma esittää uusia tavoitteita, esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon ja myöskin se laajentaa komission valtuuksia veroviranomaisten koulutuksessa, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. On tällaisia keskusteluja käynnissä. Mitä sitten tulee ohjelman sisältöön? Haluaisin vielä puuttua tähän lainsäädäntöprosessiin liittyvään ongelmaan. Me olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän pitää työskennellä 51 säännön mukaisesti tällä hetkellä. Ja sitten kun neuvosto lopulta päättää, että kuinka tehdään, jaetaanko tämä ohjelma vai ei, niin sitten me näemme, että kuinka voimme edetä oman työmme kanssa. ohjelman sisällöstä. Aivan kuten sanoin, meillä oli puoliväliarviointi ja meillä on myös vaikutusten arviointi tästä Fiskus 2020 ohjelmasta. Minä viittaan nyt tähän alaan, joka on, liittyy meidän ekonvaliokunnan työhömme. Tulli tietysti liittyy IMCO valiokunnan työhön. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi tehdä tarkistuksia tähän puoleen. Onnittelen komissiota, koska komissio on ottanut huomioon suositukset kaikista näistä raporteista ja puoliväriarvioinnista – ja vaikutusten arvioinnista. Ja tässä on oikeastaan ongelmana se, että painotetaan äh, tätä äh, petosten torjuntaa ja pyritään vähentämään veronmaksajien ja instituutioiden äh, hallinnollista kauppaa ja myöskin pitää raportoida tulosten pohjalta ja pyritään kehittämään Euroopan unionin laajuinen tietoverkosto tiedonvaihtoa varten. Tämä suositus otettiin huomioon komission työssä, kun se päätti tästä ohjelmasta. Ja myöskin yhteistyö kolmansien maiden kanssa on otettu huomioon. Mitä tulee tämän ohjelman laajuuteen, sen lisäksi mitä me tiesimme tai mitä me tiedämme aikaisempien ohjelmien perusteella, kun ajatellaan ALV ja muita verotusohjelmia, tämä ohjelma on suunniteltu siten, että se kattaa myös uusia tavoitteita, esimerkiksi monipuolinen tuki liittyen verotuskysymyksiin ja mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu, yhteinen yhdistetty yritysverotus ja niin edelleen, mitä sitten tulee osallistumiseen. Tässä on uusi innovaatio. Me tiesimme, jäsenvaltioista ja ehdokkaista ja mahdollisista ehdokkaista. Ja komissio ehdotti uusia kumppaneita tähän ohjelmaan. Nämä ovat kumppanimaita Euroopan naapuruspolitiikan yhteydessä. Ja tietysti ehtona on se, että näillä, nämä maat ovat muuttaneet tarpeeksi omaa, omia toimielimiä, instituutioitaan ja lainsäädäntöä, jotta ne olisi lähempänä sitä, että mitä me haluamme näiltä mailta. Myöskin ulkoiset asiantuntijat ovat tässä mukana. Mitä sitten tulee hyväksyttäviin toimiin? Komissio ehdotti, että pidettäisiin samat rakenteet kuin aikaisemmissa ohjelmissa, yhteiset toiminnat, jotka keskittyvät tiedonvaihtoon, hyvien käytänteiden vaihtoon, että rakennetaan eurooppalaisia tietojärjestöjä ja koulutustoimintaa ja myöskin valmiuksien parantamista kehitetään eteenpäin. Tietysti tämä ohjelma on yhdenmukainen Eurooppa 2020-strategian kanssa. Muistutan teitä siitä, että tämä ohjelma, yhteinen ohjelma on komission yhteisessä hallinnassa. Komissio täytäntöönpanee tätä ohjelmaa tietysti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – mutta hallinto on keskusjohtoinen ja komissio sitä johtaa. Mitä sitten tulee talousarvioon? Yhteensä käytössä on 777,6 miljoonaa euroa ja se on jaettu tullialalle 544 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 70 prosenttia ja sitten veroalalle 232,2 miljoonaa euroa eli 30 prosenttia. Mitä sitten voimme tässä vaiheessa sanoa talousarviosta? Kukaan ei tietysti pidä veroalasta. Vaikuttaa siltä, että veroala on alirahoitettu. Tämä on ensimmäinen arvioni kun ajatellaan, mitä tämä ala sitten tekee tule, tai miten se toimii tulevaisuudessa tämän ohjelman puitteissa, aikaisemmissa ohjelmissa, jos otetaan huomioon samantyyppinen arviointi kuin mitä komissio on tehnyt monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, niin tämä tarkoittaa sitä, että otetaan 230 miljoonaa ja se kerrotaan seitsemällä ja sitten se sopeutetaan inflaation 2 prosenttia vuodessa. Eli vaikuttaa siltä, että tulliala on 50, prosenttia plussalla resursseissa ja veroala on miinus yksi prosenttia häviöllä. Eli tämä on tällainen arvioi, summittainen arvio, mutta tärkeintä ehkä on se, että aikaisemmissa ohjelmissa tulliala tulialan budjetti edusti 60, 67 prosenttia koko budjetista ja nyt se on 70 prosenttia, eli se on lisääntynyt. Ja veroalan budjetti oli 32,7 prosenttia kokonaisbudjetista ja nyt se on 30 prosenttia. Eli tavalla tai toisella veroala on ikään kuin köyhempi osa tässä budjetissa. Jos katsotaan tämän budjetin rakennetta, niin IT, ja ylläpito ja kehitys ja niin edelleen, se on 81,6 prosenttia tullin osalta ja 70 prosenttia veroalan osalta. Eli suurin osa kuluista on suunnattu IT-järjestelmiin. Eli itse asiassa uusi nimi on Euroopan tietojärjestelmä. Nämä ovat komission omistamia aloja, komponentteja tullialalla – yhteistoiminta on lisääntynyt paljon. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan seminaareja, keskusteluja, tiedonvaihtoa, hyvien käytänteiden vaihtoa ja sitten veroalalla ainoastaan koulutus on lisääntynyt. Tässä se, mitä esitin nyt ja tietysti Varmasti olisi mukava kuulla kollegojeni kantoja. Meillä on kolme varjoesittelijää tälle mietinnölle. Kiitos erittäin paljon. Ähm. Suurkiitokset. Nyt sitten Liam sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Merci. Kiitos. Olen samaa mieltä ystäväni Stolojanin huolenaiheista liittyen tulli- ja fiskalisohjelmien yhdistämisestä fiskukseen. Ymmärrän, että Euroopan unionin komissio haluaa yksinkertaistaa äh, asetusten määrää ja ohjelmien määrää, mutta tätä ei tule kuitenkaan tehdä johdonmukaisuuden kustannuksella. Ja aivan kuten komissiokin selittää, rinnakkaisuuksia on tulli- ja fiskaalisohjelmissa. Mutta tässä puuttuu kuitenkin sellainen yhtymäkohta, joka tekisi fuusiosta merkityksellisen. Nämä ohjelmat ovat tähän mennessä toimineet vallan hyvin erillisinä. Sitten mitä tulee ohjelman sisältöön, minä puollan kaikkea sellaista, jonka kautta tiedonvaihto paranee ja hyvien käytäntöjen vaihto paranee ja vahvistettaisiin tietokonekapasiteettia ja inhimillisiä verkostoja veronkierron vastaisen taistelun tulisi olla pääasiallinen tavoite samalla tavalla kuin kauppavaihdon lisääminen, koska kriisiaikana vielä enemmän kuin normaalina aikana veronkierron täytyisi olla meidän vihollinen numero yksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sirpa Pietikäinen on täällä IMKO-valiokunnasta hän voi myös esitellä IMKON kannan, eli annetaan hänelle puheenvuoro ja sitten annetaan varjoesittelijöille puheenvuorot. Hän on saanut esimakua siitä, mihin ehkä mekin olemme menossa. <clears throat> Thank you. Kiitos. Kuten tiedämme, me poliitikat aika ajoin joudumme olemaan kolmessa neljässä roolissa. Minä olen Ekonen jäsen ja olen IMKO-valikunnan vastavalittu varapuheenjohtaja ja olen Imkossa. Tilanne on se, että Estelin on herra Valdessar, hän ei voi olla paikalla, joten olen mukana täällä nyt johtamassa kokousta IMKon puolesta ja myöskin esittelen IMKon kannan. Siihen menee kovinkaan paljon aikaa. Pohjimmiltaan herra Stolojan esitteli jo faktat ja, ja viittasi lyhyesti myös IMKon kantoihin. IMKO on, on tavannut verotason johtajan ja siellä on puhuttu nimenomaan siitä, että komissio tulee keskittymään petoksen ja salakuljetukseen ja tulee yksinkertaisemman tehostamaan ensi kaudella rahoitusnäkyvien puitteissa ohjelmissa. Tärkeää on, että tulli- ja verotuspolitiikkaa pyritään yhdistämään, hyödyntämään paremmin olemassa olevia resursseja – IMKON jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että tavoitteita seurataan ovat tärkeitä tehokkaille rahoitukselle sisämarkkinoilla. Oli kolme pääviestiä, jotka IMKO otti esille ensinnäkin. Vaikutusarviointi, se katsotaan, että se muodostuu kahdesta osasta, joten ei ole tehty vielä sitä, mitä fiskus merkitsisi näissä silloin, kun on kysymys kahdesta elementistä esillä on ollut myös se, että nämä kaksi erillistä ohjelmaa itse asiassa ovat olleet hyvin menestyksekkäitä ja toimivia erillisinä, joten itse asiassa ei ole mitään olennaista syytä tai mitään todistetta sille, että olisi parempi, jos nämä yhdistettäisiin ajatellen asioita, sinänsä, joten imkaisen olet sitä mieltä, että ei ole niin tuntuvaa hyötyä ohjelmien sulauttamisesta, ajattelen vain pelkkää koordinointia tai budjettien virtavivaistamista tai hallinnollisen johtamisen yksinkertaistamista, siis ei mitään sellaista, mikä perustelisi sitä, mitä komissio on esittämässä, ja sen sijaan nosti esille se huoli, että mahdolliset viiveet verotuksen alueella voisivat kenties estää mahdollisuuksia osallistua tulliohjelmaan – joten IMKO vastaus on ollut epäilevä, ei pelkästään epäilevä, vaan kielteinen äh, sen ajatuksen osalta, että nämä ohjelmat yhdistettäisiin. Um, Suurkiitokset. Nyt huomasin, että itselläkin on tuplahattu, koska Wolf Klintz, joka on Alde varjoesittelijä, hän ei ole paikalla ja minulla on häneltä tässä lappunen ja olen iloinen voidessani sanoa, että voin tässä puhua omana itsenäni. Voin esittää asiani lyhyesti tohtori Klintz vastustaa komission ehdotusta sulauttaa nämä kaksi ohjelmaa useammastakin syistä. Suurin osa niistä tässä on jo mainittu. Ensinnäkin yksinomainen toimivaltuus, joka unionilla on tulliohjelmassa, sisämarkkinaulottuvuudet, siis tulliasioiden sisämarkkinat, yksinomaisuus ja se, että verotus hoidetaan jäsenvaltiovetoisella tavalla. Talousarviokysymys, jonka esittelijä otti esille, on olennainen ja kuten Liam myöskin sanoi, me haluamme varmistaa, sen, että veronkierto saadaan kuriin. Meidän täytyy pystyä valvomaan, miten asiat sujuvat ja varmistaa se, että talousarvio jaetaan asianmukaisella tavalla. Tohtori Klints myöskin ei ole vakuuttunut siitä, että vähennyksiä saadaan aikaan yhdistämällä kaksi epä, ei yhteensopivaa ohjelmaa. Eli jos säästöjä pitää saada aikaiseksi, niin ne tulisi sitten tehdä näissä yksittäisissä ohjelmissa sen sijaan, että luodaan hankalasti hallinnoitava yksikkö. No, me huomaamme heti, että parlamentissa tämä tulee olemaan hankala, koska meidän täytyy istua kahdessa kokouksessa yhden sijaan. Ja näinhän on nyt käynyt tämän asian kohdalla. Eli ei tämä valtavirtaista asioiden käsittelyä parlamentissa lainkaan. Tästä syystä meidän yhteinen näkökantamme Altessa on se, että nämä kaksi asiaa täytyisi pitää erillään. Seuraava varjoesittelijä Filip, olet paikalla. Uh, let me start. Niin, minun aloittaa totemalla, että kun ihmisiä pakotetaan osastumaan kahteen kokoukseen ja saavat tekosyyn olemme menemättä ainoaankaan. Ja se on se, mitä me nyt täällä olemme todistamassa. Tämä voidaan nähdä myös resurssien taloudellisena käyttönä. Minä en kuitenkaan usko sitä, kun katson, miten täällä on työntekijöitä ja tulkkeja, vain kuutta parlamentin varten. Webstream. Tulkit ovat täällä myöskin webstreamin niin merkityksessä. Niin, minä kuitenkin epäilen, että meillä olisi kovinkaan monta katsojaa tähän aikaan päivästä, ja etenkään nyt kun on kysymys näin lumoavasta aiheesta. Well, I'll get the messages. We'll, we'll... Ymmärsin viestin. Niin. Tämä kuitenkin antaa kenties viitteen sitä, missä voisimme hiukan virtavävästä kustannuksia parlamentissa. Minulla ei ole kuitenkaan mitään ennakkokäsitystä siitä, johtaako yhdistäminen tai erilläpitäminen säästöihin. Tiedän, että liberaalit haluaisivat mennä sellaisen järkevän äh, ratkaisun suuntaan, joka johtaisi säästöihin. Tuli kysymyksiä, jos lähtee tällaisen tilaisuuden, niin varmastikaan ne tietää sitä käyttämättä. Ja minä hyväksyn, että äh, pääosasta Taksonilla on, on ihmisiä, jotka tuntevat näitä asioita paremmin kuin minä. Ensinnäkin Minua hämmästytti se, että tämä on verotuksen alue, jossa meillä on yhteispäätös menettely, mikä on tervetullut asia. Ja haluaisin käyttää tätä hyödyntääkseni viime Whether when we start speaking... viime, viimeisimpäänkin mahdollisuuden tässä, eli yhteistyön välineeseen taloushallinnon hallintojen välillä niin, että emme saisi hukata tilaisuuksia ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä, kuten miksi emme mahdollistaisi tai velvoittaisi verohallintoja jakamaan tietoa siitä, minkälaisia veropäätöksiä ne tekevät yksittäisistä yrityksistä, koska useimmissa tapauksissa, kun verohallinnot Luxemburgissa tekevät päätöksiä, samoin kuin Belgiassa, ne he eivät tiedä toisessa päätöksistä, mikä johtaa kaksinkertaistamiseen, kolminkertaistamiseen, verotukseen tai nollaverotukseen. Tätähän me tietenkään emme halua. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa, riippumatta nyt siitä, pidämmekö me ohjelmat erillään vai sulautammeko ne, haluaisin, että parlamentti käyttäisi niin pitkälle kuin mahdollista tätä välinettä, jotta, äh, kuten Jev sanoi, että puuttuttaisiin äh, veropetokseen, veron kiertämiseen. Ja tätä Minusta nämä päätökset, veropäätökset ovat hyvin tärkeä asia ja minulla on erittäin voimakkaita näkemyksiä niistä. Ivo. Ivo. Well, uh, thank you, Madam Chair. Let me... niin, kiitos puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin jatkaa samassa hengessä, koska kun katson ympärilleni, niin näyttää siltä, että tämä on kuin kummitustalo ja ensimmäinen vaikutelmani on se, että puheenjohtaja hyvä, että puheenjohtaja on vielä täällä ja on niin kärsivällinen meidän kanssamme. Ja sitten toinen kunnianosoitus menee tulkeille, jotka täällä istuvat ja tekevät työtään erittäin hyvin. Niin, sitten jotakin kommentteja tähän Stolojanin esitykseen. Käyn läpi nämä muistiinpanoni ensimmäinen huomio. Rehellisesti itse sanottuna pyritin tutkia mahdollisia lähteitä tähän Fiskus-ohjelmaan, josta puhuit Stolojan, ja pyrin parhaani mukaan löytämään kaikki tarvittavat yksityiskohdat ja toimin samoin kuin tekin ja olen melko skeptinen tätä hanketta kohtaan. Tässä ensimmäinen huomio. Sitten toinen huomio on se, että jos ymmärrän oikein, Fiskus-ohjelman pitäisi olla ikään kuin seuraaja tälle Tulli 2013 ohjelmalle ja Fiskalis 2013 ohjelmalle, mutta molemmat ohjelmat ovat melko erilaisia ja niitä pitäisi käsitellä eri tavoin. Tulli, niin sanotaanko, että Euro, se liittyy Euroopan toimivaltuuksiin, Euroopan unionin toimivaltuuksiin ja sitten vero taas jäsen, jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ja tästä näkökulmasta katsottuna ymmärrän tai ymmärtäisin että miksi talousarvio on sitten jaettu eri tavalla. Kaksi kolmasta tull, kolmannesta tullille ja yksi kolmannes verotukselle. Kun ajatellaan näitä toimivaltuuksia, niin vaikuttaa ymmärrettävältä, miksi näin on IT-ala 80 prosenttia tullialalla ja 20 prosenttia veroalalla. Ymmärrän sen, uskokaa minua tai älkää, niin en voi nähdä edes näiden kommenttien jälkeen, että miksi nämä molemmat ohjelmat eivät voi olla yhtä aikaa käytössä, rinnakkain käytössä. Miksi pitäisi olla yksi ohjelma, joka vaikuttaa olevan kiistanalainen minun mielestäni ja tällä hetkellä en voi nähdä mitään merkittäviä hyötyjä. Ehkä säästöt, aivan kuten olemme kuulleet. Sitä toki arvo, arvostaisin, mutta en ole aivan varma tästä. Niin odotan yhteistyötä kanssanne Stolojan ja katsotaan sitten lähitulevaisuudessa, että mitä tapahtuu. Kiitos. Um, Nicholas was the Nikolas Huntiksen piti olla Guen varjoesittelijä. En tiedä, haluaako Jyrken sanoa jotakin? Nikos eh, is busy. Eh, Nikolas on nyt ulkoasianvaliokunnassa kiireinen. Siellä on tärkeä kysymys käynnissä ja siksi hän ei voinut tulla tänne. Minä olen valmistautunut, joten olen pahoillani. Thank you, thank you for the... Kiitokset tästä. En näe kenenkään muun pyytävän puheenvuoroa jäsenten keskuudesta. Me olemme jo kuulleet komission jäsentä, koska tätäkin sivuttiin aikaisemmin komission jäsenen kanssa käydyssä keskustelussa tällä viikolla ja jotkut ovat kuulleet muitakin komission edustajia. Uh, uh, niin, Rova Bols, jos neuvoston edustajakin voisi meille sanoa jotakin, jos hän on paikalla tästä asiasta. Uskoakseni puheenjohtajamaan edustaja ei ole paikalla. Ja yksittäiset valtuuskunnat, en oikeastaan voi olettaa, että ei siis puheenjohtajamaan edustajaa. Pahoittelen. Tämä ei ole mahdollista, koska ketään ei ole paikalla. Okay, uh first of all, thank you very much. Niin, ensinnäkin kiitos erittäin paljon näistä kommenteista. Tietysti tämä on lähtökohta meille ja olen täysin samaa mieltä tästä ajatuksesta, että uudelleen keskitettäisiin tätä ohjelmaa. Tämä on komission ehdotus, tämä ohjelma, ja uusi tavoitteiden keskittäminen, joka liittyy petosten ja veronkierron torjumiseen. Ja ehkäpä meidän pitäisi tarkistuksissamme vahvistaa tätä ajatusta ohjelmassa. Tämä on yksi huomio. Kyllä, voin olla samaa mieltä siitä, mitä tulee tähän rakenteeseen, budjetin rakenteeseen. Budjetin rakenne tietysti keskittyy, kahde, siitä 80 prosenttia menee tullialalla IT, ITC ja 70 prosenttia veroalalla myöskin on kohdennettu IT-palveluihin ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa, että mitä on menneisyydessä tapahtunut Tämä ei ole minulle aivan niin selvää. Tästä pitää keskustella komission kanssa. Eli siitä, että miksi minun laskelmieni mukaan tullin talousarvio lisääntyy, mutta samanaikaisesti veroalalla talousarvio on lähes sama. Tämä on sellainen asia, josta pitäisi saada selkeät perustelut komissiolta. Nyt ongelma on se, hyvä rouva Bos, että keskustellaanko tässä ainoastaan veroalan osuudesta Ekon valiokunnan kollegat ovat sitä mieltä, että kukaan ei estä sitä, että tekisimme tarkistuksia myöskin tulliosuuteen tässä yhteisessä ohjelmassa, mutta kollegojeni mukaan meidän pitäisi pysytellä tässä verotusosuudessa ja sitten antaa imco kollegojen puuttua tähän tulliosuuteen. haluaisin vielä painottaa erästä asiaa komission esityksen liittyen. Tämä liittyy verotusalaan osuuteen yhteisessä ohjelmassa – sanoi erittäin hyvin, tai herra Lambert sanoi hyvin tästä yhteispäätösmenettelystä, koska parlamentti on yhteispäätösmenettelyssä mukana tässä veroohjelmassa, koska komissio suhtautuu tähän ohjelmaan välineenä parantaa sisämarkkinoiden toimintaa – ja siksi on enemmän argumentteja sen puolesta, että pitäisi kunnioittaa, noudattaa läheisyysperiaatetta ja siksi komissiolla on tärkeä tehtävä tämän verotusalan ohjelman hallinnoinnissa – itse asiassa tämä ei ole se, mitä me olemme tottuneet arvioimaan, että on olemassa verokysymys, jossa jäsenvaltiot ovat ainoa, ainoa, ainoina toimivaltaisia tekemään päätöksiä ja sopimaan veroasioista yksimielisellä päätöksellä tai äänestyksellä. Ja nyt tässä on ohjelma, jossa keskitytään siihen, että tuetaan verojärjestelmien hyviä, hyvää toimintaa ja lisätään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja myöskin pyritään kehittämään eurooppalaista tietojärjestelmää. Itse asiassa tässä ohjelmassa tämä on sanottu hyvin selkeästi. Tässä alustuksessa on sanottu hyvin selvästi, että meillä on ongelma. Meillä on edelleen ongelma, koska meillä on erilaisia tiedo, tietojärjestelmiä eri jäsenvaltioissa, ne eivät ole yhteensopivia ja niin edelleen. Ja siksi pyritään lisäämään eurooppalaista, eurooppalaista tietojärjestelmää. Sitten on vielä toinenkin asia, hyvä Bols. Komissio myöskin arvioi mahdollisuutta ulkoistaa tämä, tätä ohjelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lu, luotaisiin virasto, joka täytäntöönpanoo tätä ohjelmaa, ja päätelmissä, päätelmän mukaan tämä, tätä ei suositella. Ja väli, puoliväriarviointi sanoi hyvin selkeästi, että ohjelma on erittäin hyvin tehty, kun ajatellaan tuloksia, mutta myös kun ajatellaan hallintoa. Eli kun ajatellaan ongelmien hallinta ja niin edelleen. Nyt meillä on kuitenkin uusi virasto, joka hoitaa IT-asioita. Ja se on perustettu Viroon, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja siksi olisi erittäin kiinnostavaa nähdä, että mitä tapahtuu, koska tämä virasto, eurooppalainen virasto, joka hoitaa IT-asioita, siellä ehkä etsitään töitä. Ja jos näin on, niin komissiolla on uusi ongelma. Sen pitää päättää, että mikä osa tästä IT-alasta, joka liittyy tähän budjettiin, on edelleen Euroopan komission hallussa ja mikä osuus sitten siirretään tälle juuri perustetulle virastolle minä kuulin tänään, että tämä uusi virasto on perustettu Viroon. Ja pohditaan myöskin tätä asiaa. Kyllä, kiitos. So, good way to save money. Hyvä tapa säästää rahaa. Perustetaan virasto. Theodor, sinun kysymyksesi siitä, miten tässä nyt edetään. Tällä haavaa me teemme tämän artiklan 51 mukaisesti – edessämme oleva ehdotus on jaettu 50-50 näiden kahden valiokunnan välille ja tästä syystä meidän täytyy käsitellä tätä yhdessä. Mutta sitten mitä tulee niihin kysymyksiin, mihin me tulemme keskittymään, niin me tulemme keskittymään meidän valiokuntamme piiriin kuuluvista asioista. Ja jos me onnistumme yhdistämään nämä, niin sitten me saamme kaksi erillistä mietintöä. Jos me edelleen istumme yhdessä, niin sitten kun pääsemme äänestykseen, niin me äänestämme kaikki kaikista tarkistuksista. Eli me olemme tehneet tulliin liittyvistä liittyviä tarkistuksia ja IMKO-henkilöt tarkastelevat muita asioita. Tätä tarkastellaan sitten puolueryhmissämme yhteisten kompromissien ja yhteisten äänestysistöjen mukaisesti. Eli me noudatamme sitten kummankin valiokunnan asiantuntemusta ja varmaankin ihan järkevällä tavalla onnistumme tekemään yhteistyötä samalla tavalla kuin vahvistetussa yhteistyössäkin onnistumme yhteistyötä tekemään. Mutta me emme vielä tiedä, olemmeko me pakotettuja käsittelemään tätä yhdessä, koska kaikki näyttäisivät olevan samaa mieltä siitä, että näitä ei tulisi yhdistää. Eli haluaisimme erottaa ne. Mutta mutta joka tapauksessa tällainen aikatauluhahmotelma olisi se, että mietintöä käsitellään 25. huhtikuuta mennessä. Sitten tarkistuksia tarkastellaan 7. toukokuuta, niistä keskustellaan 30. toukokuuta ja äänestys 7. kesäkuuta, mutta tämä on kaikki vielä vain väliaikaista ja riippuvasta siitä, mitä tässä tulee tapahtumaan mutta ei se tämän nopeammin tule etenemään, ehkä hitaammin. Haluaisin kiittää jäseniä läsnäolosta. Mitään ei ole kohdassa muut asiat, eli voimme lähteä kotiin. Itsekin kiirehdin Irlannin koneeseen.